Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Jos voisitte rauhoittua, niin aloitamme kokouksen. Toivotan tervetulleeksi kaikki osallistujat tähän TAX-valiokunnan kokoukseen. Täällä on osanottajia kansallisista parlamenteista ja erityisesti toivotan Delsenbergin tervetulleeksi hän edustaa puheenjohtajavaltio Alankomaita. Ja Alankomaiden parlamentin rahoitusvaliokuntaa ja kaikkia rahasioiden valiokuntien edustajia kansallisista parlamenteista. 20 maata on edustettuna ja me täällä on 37 kamaria edustettuina samalla. Täällä olisi ollut enemmän osanottajia, jos ei olisi ollut tiettyjä aikatauluongelmia tietyissä maissa, koska siellä on tulossa parlamenttivaaleja tai on juuri pidetty vaalit. Tai sitten on ollut näitä traagisia syitä Saaventamin lentokentällä, kuten tiedätte. Olette nähneet esityslistan. Jos kukaan ei sitä vastusta, niin voimme vahvistaa esityslistan. Kohta kaksi, eli muutama ilmoitusasia. Kuten kaikki tämän valiokunnan kokoukset, tämä on avoin yleisölle ja tämä suoratoistetaan netissä. Kaikki EUn viralliset kielet ovat käytössä. Itse puhun omaa äidinkieltäni ja jokainen teistä voi tehdä samoin. Haluaisin vielä muistuttaa, että väliaikaisen TAX-valiokunnan mandaattia on pidetty, pidennetty kesäkuun loppuun asti. Ja nyt kun ensimmäisiä päätelmiä julkistettiin joulukuussa, TAX-valiokunta antaa sitten lopulliset päätelmänsä heinäkuun lopussa siis, ei kesäkuun, vaan heinäkuun lopusta on kyse. 28. huhtikuuta järjestämme työryhmän, jossa käsitellään tiettyjä tutkimuksia. Ja muistuttaisin vielä, että tänäisen kokouksen jälkeen on toinen parlamenttien välinen kokous johon on kutsuttu täällä edustettuina olevat parlamentit kaikista jäsenvaltioista, mutta myös parlamentit kaikista maista, noin 80 maata, jotka OECD on ottanut mukaan tähän työhön, jossa tarkastellaan näitä suosituksia, eli tämä BEPS-toimintasuunnitelma. Ja se on sitten Pariisissa toinen toukokuuta, eli parin viikon kuluttua. Ja silloin, kun näitä keskusteluja on ensin käyty Euroopassa, voimme jatkaa keskusteluja sitten kaikkien maiden edustajien kanssa, jotka ovat mukana siis tässä prosessissa. Sitten kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat pitää hyväksyä. Jos kukaan ei vastusta niitä kokouksen loppuun mennessä, niin ne katsotaan hyväksytyksi. Sitten muutama alustussana. Eli tavoitteemme tässä kokouksessa on nyt katsoa tätä tämänhetkistä tilannetta. Eli Peter Dausenbergia haluan kiittää ja hän on siis rahasioin valiokunnan puheenjohtaja Alankomaiden parlamentista. Peter ei voi olla täällä ihan kokouksen loppuun asti, mutta on kuitenkin tärkeää, että täällä nyt on edustaja puheenjohtajavaltion parlamentista – ja samaten Euroopan parlamentin edustajia. Eli haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että olette paikalla. Ja sitten 20 edustettuna oleva parlamenttia, niin kymmenestä on paikalla puhemies tai varapuhemies ja sitten näiden valiokuntien puheenjohtajat saavat sitten puheenvuoroja. Ja lisäksi haluaisin kiittää Ranskan kansalliskokousta ja Yhdysvaltojen, äh, Yhdistyneen kuningaskunnan alahuonetta, jotka ovat meille kirjallisia tekstejä, jotka on teille toimitettu sähköisessä muodossa. Ja tietysti muut parlamenttien jäsenet voivat sitten kokouksen jälkeen toimittaa meille sitten kommentteja kirjallisessa muodossa. Eli tavoitteena on nyt katsoa, mikä on tilanne kansallisissa parlamenteissa, nyt kun on hyväksytty erinäisiä tekstejä ja ehdotuksia liittyen monikansallisten yritysten veronkierron torjuntaan Näitä on käsitelty jo puolitoista vuotta. Ja lähtökohtahan kaikille tälle oli LuxLeaks-skandaali. Ja hiljattain sitten oli toinen skandaali, Panaman paperit. Se koskettaa enemmänkin yksityishenkilöiden verotusta eikä yritysten. Ja yritysten osalla kyse on nyt verotuksen oikeudenmukaisuudesta, mutta myöskin siitä, että meillä on kunnollista kilpailua, tasavertaista kilpailua eri yritysten välillä. Sehän on tietysti erittäin tärkeää, kun ajatellaan Euroopan sisämarkkinoita ja kaikkia jäsenvaltioita, mutta tämä vaikuttaa myöskin globaaliin kilpailukykyymme. Eli tiettyjä suosituksia on tehty globaalilla tasolla G20-ryhmässä ja OECDssä viime vuoden lopulla. Ja EU:ssa Ensimmäinen päätös hyväksyttiin Luxemburgin puheenjohtajakaudella, jolloin hyväksyttiin direktiivi, joka koskee veropäätösten vastavuoroisia vaihtoja. Ja sitten Euroopan komissio teki lisäehdotuksia. Ja tällä hetkellä ministerineuvosto tarkastelee näitä ehdotuksia nyt Alankomaiden puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti puolestaan on tehnyt erinäisiä suosituksia, jotka on toimitettu. Kysehän oli siitä, miten toimitaan EUn sisällä. Esimerkiksi kun ajatellaan verokantojen harmonisointia suuryritysten osalta tai sitten kansainvälisiä sääntöjä. Euroopan parlamenttihan noudattelee hyvin läheltä suosituksia, joita OECD on asiasta tehnyt. Eli me odottelemme sitten näitä komission ehdotuksia tämän vuoden loppupuoliskolla. Euroopan parlamentilla ei ole suoraa toimintavaltaa näissä kysymyksissä. Te vastaatte verotuskysymyksistä, siis kansalliset parlamentit. Mutta katsomme kuitenkin, että velvollisuutemme on järjestää tämän tyyppisiä tilaisuuksia – jotta jokainen teistä voi käydä keskustelua eri ajatuksista ja ehdotuksista keskenänne. Ja näin voimme auttaa teitä ottamaan huomioon eurooppalaisen ulottuvuuden ja kansainväliset kysymykset. Ja kun mietitte oman valtionne valintoja. Ja jos yhteisön tasolla on sitten toimintavaltuuksia, niin silloin noudatetaan yksimielisyysperiaatetta. Eli mitään maata ei pystytä pakottamaan johonkin asiaan, jota parlamentti, hallitus tai oma kansa mahdollisesti vastustaa. Eli meidän roolimme on vain tämä, mutta tämä on kuitenkin merkittävää, koska on selvää, että meillä on oltava sopimus mahdollisimman monista asioista EUn sisällä – ja sitten kun katsotaan OECD-kumppaneita ja erityisesti Yhdysvaltoja, niin meillä on oltava yhteinen kanta aina kun se on mahdollista. Ja tavoitteemme on se, että lähetämme valiokunnan valtuuskunnan Yhdysvaltoihin toukokuun puolivälissä. Olemme yhteydessä Yhdysvaltojen kongressiin. Voidaanko varmistaa, että yhdysvaltalaiset puolestaan tekevät työtä samojen OECDn suositusten pohjalta ja mahdollisuuksien mukaan ovat sitten samoilla linjoilla kuin me tällä puolella Atlanttia. Nyt iltapäivällä puheenjohtaja Dausenberg voisi aluksi alustaa hiukan tätä asiaa ja sen jälkeen sitten komission perutuksen pääosaston pääjohtaja esittelee sitten näitä komission äskettäin tekemiä ehdotuksia ja kiitoksia Questille siitä, että hän on paikalla. Ja sen jälkeen sitten annan valiokuntien puheenjohtajille viisi minuuttia puheaikaa Kreikan parlamentista, Italian senaatista, Unkarin parlamentista ja Puolan senaatista. Ja sitten perinteiseen tapaan tällaisissa parlamenttien välisissä kokouksissa. Voitte täyttää kaavakkeet jos haluatte puheenvuoron. Ja kaksi kansallisen parlamentin edustaja saa puheenvuoron, sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin edustaja. Ja nyt Peter Dausenberg saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Lamassur. Dear colleagues. Kiitoksia, herra Lamassur. Kollegat, hyvät naiset ja herrat. Heti alkuun haluan kiittää kollegaani Alain Lamassuuria kokouksen järjestämisestä kansallisten parlamenttien kanssa ja siitä, että sain tulla puhumaan tänne alkuun. Lounaalla meillä oli tilaisuus vaihtaa ensimmäisiä ajatuksia tämän päivän kokouksen aiheesta. Jo nyt on tullut selväksi minulle, että tämä kokous tulee todella hyvään ajankohtaan. Ei ole vain niin, että komissio on julkaissut monia tähän liittyviä tiedonantoja ja ehdotuksia viime viikkoina ja kuukausina, mutta tietenkin tähän liittyvät vielä nämä Panaman niin kutsutut Panaman paperit. Tänään me puhumme erittäin vakavasta kysymyksestä. Siis minä olen vakuuttunut siitä, että ei ole yhtään parlamentti parlamentteja EU-ssa, missä verokysymykset ja hiljattaiset kysymykset eivät olisi kovastikin olleet esillä valtionvarain tai varanhoitovaliokunnan jäsenenä Alankomaiden parlamentista haluaisin kertoa sekä hallituksemme kannanotoista samoin Alankomaiden parlamentin reaktiosta. Ensinnäkin hall- Alankomainen hallitus. Kirjeessään parlamentille toinen kesäkuuta 2015, siis viime vuonna, hallitus on ottanut selvästi kantaa veronkiertoon, jota monikansalliset yritykset aivan erityisesti harjoittavat. Haluamme kuitenkin pitää investointiympäristön houkuttavana kansainväliselle yritykselle maassamme. Äh, hallitus on sitoutunut tekemään läheistä yhteistyötä OECDn ja EUn yhteydessä välttääkseen verokiertoa ja välttelyä. Se on todennut, millä alueilla se haluaa johtaa toimintaa, nimittäin aivan erityisesti lisätä avoimuutta, esimerkiksi tiedonvaihto viranomaisten välillä ja tiedonvaihto veropäätöksistä viranomaisten kesken. Toiseksi pyritään vahvistamaan OECDn siirtohinnoittelun suuntaviivoja ja kolmanneksi, mitä tulee kehitysmaihin, halutaan korjata tämänhetkisiä veropäätöksiä ja sopimuksia ja, ja pyrkiä parantamaan näiden maiden veroviranomaisten toimintakykyä. Toiseksi he sanoivat, että väärinkäytöksiä vastaan pitäisi toimia monenkeskisellä tasolla tiukan lainsäädännön kautta, esimerkiksi hybridit, sopimusten väärinkäytöt ja suostumusjärjestelyt. Ja vielä lopuksi siis Alankomaiden hallitus haluaa vahvistaa ja edistää politiikkaansa esimerkiksi kahdenkeskisiä verosopimusverkostoja, niin, niin kutsuttuja veropäätöskäytäntöjä. Sen jälkeen kun OECDn BEPS-raportti julkaistiin, hallitus vahvisti tukeensa tälle. Se on edistänyt uutta OECDn yhteistä tiedottamisjärjestelmää, automaattista tiedonvaihtoa, jotta voidaan lisätä avoimuutta. Samoin maakohtainen raportointi on tärkeässä osassa. Tällä hetkellä se toimii EUn puheenjohtajavaltiona ja näin ollen Alankomaiden Hallitus etsii nyt kompromisseja, tekee työtä löytäkseen ratkaisuja kaikkiin, kaikkien Euroopan maiden kanssa, jotka haluavat tarttua tähän ongelmaan kysymykseen, säilyttäen kuitenkin yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja silti halutaan pysyä äh, kansainvälisesti houkuttelevana ympä- äh, liiketoimintaympäristönä täällä Euroopassa. Sitten toiseksi Alankomaiden edustajahuoneen reaktioista. Parlamenttimme on ryhtynyt ottanut erilaisia enemmistökantoja. Ottaisin esille kuusi erityistä ehdotusta, jotka on hyväksytty parlamentissa. Ne saattavat liittyä tähänkin keskusteluun tänä iltapäivänä. Ensinnä edustajan huone vetoaa hallitukseen, jotta se kehittäisi suunnitelman ja jotta voidaan säilyttää investointi ilmapiiri houkuttelevana kansainväliselle liikemaailmalle vastuullisella tavalla. Toiseksi parlamentti on pyytänyt, että hajoitettaisiin tämä veronkierron vastainen paketti kahteen osaan, OECD-osuuteen ja EU-osuuteen. Tämä olisi linjassa ehdotuksen kanssa, jonka Saksa teki helmikuun 12. päivän ECOFIN neuvoston kokouksessa. Kolmanneksi Alankomaiden parlamentti pyysi, että vaikutusarviointa tehtäisiin eri osuuksista BEPS-paketista toimittaisiin niiden ehdotusten mukaisesti, joita Suomi, Luxemburg, Belgia ja muut olivat tehneet tässä kyseisessä ECOFIN kokouksessa helmikuussa. Neljänneksi parlamentti pyysi, että hallitus pyrkisi löytä, saamaan aikaan sopimukseen tästä veronkiertopaperista ECOFINissa vielä tämän puolen vuoden aikana. Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Siis viidenneksi parlamentti pyrkii tukemaan hallitusta, että saataisiin aikaan EUn laajuista maakohtaista raportointia aiheesta. Ja kuudenneksi parlamentti vahvistaa neuvoston toimintaa ja pyritään laatimaan tällainen EUn mustalista veroparatiiseista ja asetetaan myös seuraamuksia lainkäyttöalueilla, jotka tällaista toimintaa harjoittavat. Tällaisia reaktioita tuli siis Alankomaiden edustajan huoneesta. Vielä lopuksi muutama sana Panama-papereista ne eivät siis juurikaan liity moni, monikansallisiin yrityksiin, vaan yksityiseen varallisuuteen, pääomaan, jota on siirretty muualle. Monissa tavoin oletus on, että avoimuutta, avoimuutta puuttuu ja asioita ei ole välitetty veroviranomaisten tietoisuuteen. Tämä tarkoittaisi verovilppiä ja nämä asiat pitäisi käsitellä rikosoikeudellisesti. Tämä on aivan eri asia kuin se, että edistetään houkuttelevaa investointiympäristöä ympäristöä kansainvälisellä liikemaailmalla. Hyvät naiset herrat, hyvät kollegat. Vielä lopuksi haluaisin ilmaista jälleen kerran käsitykseni siitä, että tänään oppisimme toinen toisiltamme. Kun edetään asiassa, niin kansainvälinen yhteistyö meidän kesken on ratkaisevassa roolissa koska pääsyynä on, että verojärjestelmät eivät ole kunnollisesti yhteydessä globaaleihin markkinoihin, kun pääoma, tavarat ja muu kulkevat vapaasti. Vain yhdessä voimme ratkaista näitä kysymyksiä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia. Kiitoksia näistä täsmällisistä ehdotuksista, jotka tulevat siis Alankomaiden edustajan huoneesta. Seuraavaksi Steven Quest, eli komission pääosaston pääjohtaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. President Kiitos eh, puheenjohtaja Lamassoure. Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo saada olla täällä tänään keskustelemassa teidän kanssanne tästä kampanjasta, jolla pyrimme oikeudenmukaisempaan, tehokkaampaan ja kilpailukykyisempään eh, vero, eh, verotukseen. Eli kysymys on nimenomaan monikansallisten yritysten veronkierrosta. Tähän minä keskityn, mutta kuten olette jo nähneet, niin on lähes mahdotonta välitellä tätä myrskyä, joka nousi niin kutsutuista Panama-papereista. Joten ehkäpä tästä ensin muutama huomio. Ensinnäkin Panama-paperit osoittavat, miten tärkeää on, että EU tekee EU tekee kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimme taistella ver- rajat ylittävää veron väärinkäytöstä. Meidän täytyy saada enemmän avoimuutta tileihin, täytyy katsoa omistajuuksia sekä pankkikäytänteitä. Kunhan tämä puitteisto on täysin toiminnassa, silloin tulee olemaan aika vaikeata tehdä veronkiertoa ja piilottaa rahaa ulkomaille, ainakin EU-ssa näin ja me käytämme voimaamme unionina painostaaksemme myös kansallisia kumppaneitamme samanlaisiin toimiin, minkä he ovat sitoutuneet globaaleilla foorumeilla. Maat, jotka eivät käytä näitä verotuksen hyviä standardeja, me olemme ehdottaneet myös tällaista EU-mustaa listaa, jolle tällaiset maat sitten asetetaan, joiden kanssa on tällaisia ongelmia. Toinen asia, jonka haluaisin myös ottaa esiin, on, että Panama-paperit osoittavat, että verojärjestelmissä on vielä porsaanreikiä, jotka on tukittava, jos me haluamme menestyä verojen väärin, veron kierrossa ja väärinkäytössä parlamentin, OECDn, jäsenvaltioiden, erityisesti G20 kanssa, meidän tulee kiristää puolustustamme. Ja minä haluaisin todellakin pitää äh, erittäin hyvänä tätä parlamentin vahvaa äh, mukanaoloa ja sitä, että olette hyödyntäneet tätä poliittista hetkeä ja ajaneet tätä asiaa eteenpäin. Perjantaina Amsterdamissa EUn valtiovarainministerit tapaavat epävirallisessa ECOFIN-kokouksessa ja he tulevat siellä keskustelemaan Panama-papereista sekä siitä, miten EUn tulisi tähän vastata. Komissio tulee tässä vaatimaan poliittista sitoutumista hyvin korkealla tasolla ja vaatimaan toimia. Ja jos nyt sitten palaan tämän päivän esityslistaan ja monikansallisten yritysten veronkiertoon, niin me tarvitsemme tällaisia älykkäitä aloitteita ja poliittista tahtoa, jotta me saisimme aikaan tuloksia. Komissio on esitellyt viime vuosien aikana kolme suurta pakettia liittyen monikansallisten yritysten äh, veropakettiin ja siihen, millä tavalla niitä verotetaan. Me olemme pyrkineet tällaiseen kaiken kattavaan lähestymistapaan ja ottamaan mukaan kaikki eri alueet yritysverotuksessa. Meillä on esimerkiksi uusi avoimuuden taso jäsenvaltioiden kesken liittyen verosääntöihin, samoin kuin monikansallisten yritysten veroinformaatioon. Viime viikolla me vielä laajensimme tätä avoimuutta niin, että avoimuus ja nähtävyys olisi jopa vielä suurempi myös monikansallisten yritysten kohdalla. Ja tätähän parlamentti on vaatinut. Me olemme kehittäneet myös oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, jolla pyritään estämään tällainen, tällainen voittojen siirtely mikä nyt kävi ilmi näistä Panama-papereistakin. Me olemme myös tehneet yhteistyötä muilla aloilla. Meillä on eh, esimerkiksi uudet siirtohinnoittelut eh, sekä uudet eh, verotusjärjestelmät. Me uskomme, että tällä tavalla me pystymme paremmin parantamaan tilannetta ja estämään yritysten ja kansalaisten veronkiertoa. Me olemme yrittäneet keskittää aloitteemme kolmeen avainasiaan. Ensimmäinen näistä on varmistaa tehokas verotus koko EUn alueella, niin että jokainen maa, jokainen yhtiö maksaa oman osuutensa veroja omista voitoistaan. Ja minä haluaisin puhua nimenomaan siitä, että tehokkaalla verotuksella emme tarkoita mitään minimiverokantoja, koska tämä kuluu jäsenvaltioiden päätäntäkykyyn ja siihen, sitä me täysin kunnioitamme. Mutta joka tapauksessa, kun jäsenvaltio päättää kansallisista veroprosenteista, niin meidän täytyy pyrkiä toimimaan tehokkaalla tavalla. Toinen tavoite on se, että pyritään luomaan yhtäläinen lähtökohta kaikille maille ja kaikille yrityksille EU:ssa. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden eh, ponnistelut pyrkiä estämään eh, veronkiertoa on hieman heikentynyt sen vuoksi, että eri jäsenvaltioilla on erilainen lähestymistapa. Ja tämä on johtanut eh, myös Ähm, tällaiseen veroshoppailuun. Me olemme arvioineet, että kotimaisilla yrityksillä on 30 prosenttia suurempi verotaakka kuin monikansallisilla johtuen juuri veronkierrosta. Jos me todellakin haluamme estää äh, veronkiertoa ja saada aikaan terveet markkinat, silloin täytyy huolehtia siitä, että meillä on oikeudenmukainen kilpailu ja samanlainen kohtelu myös verotuspolitiikassa. Kolmas tavoite on se, että pyrimme parantamaan kilpailukykyä sisämarkkinoilla kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä yritysverot ovat äh, hieman vanhanaikaisiakin ja hyvin erilaisia koko EU-ssa, ja tämä johtaa hallinnollisiin ongelmiin, oikeudelliseen epävarmuuteen ja ylimääräisiin turhiin kustannuksiin. Äh, yritykset arvostavat todella paljon sitä, että äh, asiat ovat selkeitä, mutta tämä on mahdollista vain mikäli jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä yritysverotuksen alulla selkeällä, koordinoidulla ja johdonmukaisella tavalla. Tämä koordinointi on erityisen tärkeää tällä hetkellä, kun jäsenvaltiot ovat nyt ryhtyneet täyttämään näitä kansainvälisiä sitoumuksiaan, joita he ovat BEPS-projektin puitteissa tehneet. BEPS on hieno saavutus ja jäsenvaltioiden pitäisikin nyt mahdollisimman nopeasti täytäntöönpanna toimenpiteet. Meidän täytyy kuitenkin välttää sitä, että kukin jäsenvaltio löytäisi omat ratkaisunsa BEPSiin ja sen täytäntöönpanoon. Koska meillä, jos meillä on 28 erilaista lähestymistapaa, niin siitä tulee poliittisia ristiriitoja ja jälleen epävarmuutta ja uusia esteitä yrityksille. EUn yhtenäismarkkinoilla ja tapausoikeudessa tämä täytyy huomioida. Ja sitä me nyt yritämmekin rakentaa uusin aloitteen läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Tämän sanottua niin me haluamme ylläpitää verotuspolitiikassa myös kilpailukyvyn tasa, kilpailukykyä ja tas, tätä tasapainoa. Ja sen vuoksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus itse päättää verotuspolitiikastansa. Me tarvitsemme subsidiariteettia ja suhteellisuutta, koska tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukaisempaa ja kilpailukykyisempää verotusta. Ja jossain vaiheessa tästä tulee EUn lainsäädäntöä, jos tästä jos on kysymys esimerkiksi rajat ylittävistä asioista, ja näin oli viimeisimpien avoimuusaloitteiden kanssa, joista jäsenvaltiot nyt ovat taas sopineet, ja samoin nämä veronkiertotoimenpiteet, jotka esittelimme joulukuussa. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, joissa me suosittelemme optimaalisia ratkaisuja jäsenvaltioille ja annamme joustavuutta toteuttaa ne kansallisella tasolla. Ja näin on, nämä nykyis, näin on näiden nykyisten suositusten kohdalla jossa on kysymys esimerkiksi bilateraalisista verosopimuksista. Läheinen koordinaatio on usein aika pitkälti riittävää, kun me pyrimme saavuttamaan EU-tasolla tuloksia. Esimerkiksi vuonna 2015 jäsenvaltiot tekivät vapaaehtoisen sitoumuksen patent, niin kutsutusta patentti patent boxes säännöistä ja verohyvityksistä. Ja tätä me seuraamme nyt läheisesti. Tämä on ollut menestyksekästä tähän asti. Ja vapaaehtoisuus on riittänyt. Se, mitä minä tässä nyt yritän teille tavallaan kertoa, on tavallaan teille hieman esimakua tästä, näistä uusista toimenpiteistä. Uusia aloitteita on tulossa, esimerkiksi tällainen konsolidoitu yritysveropohja CCCTB tulee myöhemmin tänä vuonna. Mutta me voimme ehdottaa toki kaiken näköisiä ratkaisuja, mutta mikäli niitä ei täytäntöön panna, mikään ei muutu. Eli meidän on tehtävä hyvin läheistä kumppanuutta kaikkien kesken, jotka ovat mukana toteuttamassa tätä. Euroopan parlamentti on todellakin voimakkaasti ajanut näitä asioita ja ideoita eteenpäin. Samoin kansallisilla parlamenteilla on hyvin vaikutusvaltainen asema ja todellakin kehottaisin teitä hyödyntämään tätä maksimaalisesti ja käyttämään kaikkia näitä tällaisia tilanteita ja käymään poliittisia keskusteluita kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken. Koska se poliittinen voima, mikä teillä kotonanne on, eh, sen avulla te voitte painostaa täytäntöön panemaan näitä toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ja komissio kuulee erittäin mielellään parlamentaarikkojen näkemyksiä ja ideoita tästä uudesta verotuspolitiikasta, joten jos teillä on jotain ajatuksia, niin älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä. Ja tänään nyt sitten ensimmäisen kerran mielelläni kuulen teidän ajatuksianne ja kiitän teitä vielä kerran äh, sekä valiokuntaa että puheenjohtaja Laman suuria tämän kuulemisen järjestämisestä ja siitä, että sain osallistua. Kiitos. Kiitoksia, pääjohtaja. Eli sitten käynnistämme keskustelun. Eli ensin neljä valiokunnan puheenjohtajaa, jotka ovat läsnä. Annan puheenvuoron sen jälkeen niille, jotka sitä pyytävät, ja pyytäisin, että voitte toimittaa sitä näitä kirjallisia puheenvuoropyyntöjä, ja annamme sitten puheenvuoron ensin kahdelle parlamentin jäsenelle kansallisesta parlamentista, sen jälkeen yhdelle Euroopan parlamentin edustajalle. Ensimmäisenä Kriston Bielas, joka on Kreikan parlamenttiin budjetti- ja raha-asian valiokunnan puheenjohtaja. Eli viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, asia, josta tänään keskustellaan, on erittäin tärkeä. Se on aiheuttanut ongelmia kaikkialla Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Veron välttely ja tähän liittyvät kysymykset, jotka liittyvät rahavirtoihin globaalissa taloudessa. Ja viime kädessähän se on johtanut sitten epätasaisiin toimintamahdollisuuksiin Jos yritys välttelee verojen maksua, niin se luo epäyhtäläiset toimintamahdollisuudet. Meillä on sisämarkkinat, mutta edelleenkin kovin paljon ei ole edistytty näissä asioissa sisämarkkinoilla. Ja panama paperit osoittivat, millaisia puutteita järjestelmässämme on. Nyt meillä on hieno mahdollisuus alkaa keskustella vakavasti näistä asioista ja katsoa asiaa, asiaa kaikilta puolilta. Myöskin kun katsotaan kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi arvonlisäverotukseen, välillisiin veroihin ja tullimaksuihin, niin niitä pitäisi harmonisoida ja pitäisi ainakin olla nämä alimmais- ja ylimmäis kynnykset yhteisinä ja tällä tavalla voitaisiin poistaa kilpailu jäsenvaltioiden väliltä. No sitten on veroparatiiseja sekä Euroopan unionissa että kolmansissa maissa ja se luo epäyhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ja se on aiheuttanut ongelmia maille, joissa on hyvin paljon veron välttelyä. Kreikka on maa, jossa on hyvin paljon veronvälttelyä. Ja yksi meidän ongelmistamme on se, että naapurimaissa on hyvin alhaiset verotustasot. Ja tämä on toinen asia, joka tekee elpymisemme talouskriisistä entistä vaikeammaksi. On rahanpesua, sitten on veron välttelyä. Ne eivät koskaan tapahdu missään tyhjiössä, vaan niitä toteutetaan aina rahoitusinstituutioiden ja pankkien avustuksella. Ja tällä tasolla Euroopan komission ja Euroopan unionin pitäisi puuttua tähän asiaan ja luoda lainsäädännölliset puutteet, jotta tämä voidaan saada päättymään. Meidän täytyy katsoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden verokäytänteitä ja niiden eri piirteitä, ja niiden pohjalta lähdetään, voidaan sitä lähteä harmonisoimaan veropolitiikkaa ja ryhtyä koordinoimaan asioita sillä tavalla, miten EUn perustajaisät olivat unelmoineet. Hyvät kollegat, meidän täytyy nyt nopeasti vaihtaa tietoja. Ja toivon mukaan voimme sitten luoda ainutlaatuisen tietokannan Euroopan unioniin, joka yhdistäisi eri jäsenvaltioiden veroviranomaiset. Yritykset pitäisi saada mukaan tähän tietokantaan ja yritysten toimintaa olisi sitten kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten nähtävissä, ja näitä tietoja voitaisiin jakaa sitten vielä kolmansenkin maiden kanssa. Hyvät kollegat, talous- ja rahaliitto ei voi kehittyä, mikäli meillä on näin valtavia eroja, kun ajatellaan, miten yritykset toimivat eri puolilla Eurooppaa. Meillä pitää olla vähimmäis- ja enimmäisverotasot sekä suurin että välillisten verojen osalta. Ja näissä puitteissa tietysti jokainen jäsenvaltio voi sitten toteuttaa omaa politiikkaansa, mutta me voisimme lähettää nämä rajat hyväksymällä viestin siitä, että EUlla on yhteistä politiikkaa. Ja toivon mukaan voimme sitten tehdä konkreettisia päätöksiä mahdollisimman nopeasti ja tehdä sitten sitovia suosituksia jäsenvaltioille. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Massimo Muketti, joka on talous, kauppa- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Italian senaatista. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. 28. tammikuuta komissio sitoutui torjumaan veronkiertoa liittyen yli kansallisiin yrityksiin, jotka ovat harjoittaneet aggressiivista verosuunnittelua. Tämä ei edistä oikeudenmukaista kilpailua, kun verotusta ei ta- veroja ei kanneta siinä maassa, joissa voittoja on tehty, vaan niitä siirretään toisiin maihin ja tällä tavalla kierretään lainsäädäntöä. Ja tämä tulee ilmi siinä, kun katsotaan millaisia eri järjestelmiä näillä yrityksillä on käytössään. Komissio on suositellut, ettei tehtäisi mitään yksipuolisia suosituksia tai toimia, ja tähän on hyvät syyt. Myöskin kun ajatellaan, että meillä on tulossa kokouksia Yhdysvaltojen edustajien kanssa, ja näistähän puheenjohtaja Lamassu jo mainitsi. Ja siitä huolimatta tässä suosituksessa kuitenkin käy ilmi, miten hallitukset kansallistasolla eivät halua toimia monikansallisten yritysten suhteen. Tämä on ihan elegantti järjestelmä, mutta ei kuitenkaan kovin tehokas. Ja silloin tuomioistuimen täytyy ehkä puuttua asiaan. Milanon syyttäjä, puhun siis omasta alueestani, on tehnyt tutkia Googlesta, Amazonista, Facebookista ja muista yrityksistä. Ja tämä on sitten vahvistanut toimijamme tällä alalla. Viimeisenä vuosina on langetettu hallinnollisia tuomioita ja kyse ei ole pelkästään suhteesta asiakkaisiin. Ja itse asiassa syyttäjä myöskin haluaa tarkastella kansallista politiikkaa samoin kuin Euroopan tason politiikkaa – meidän täytyy nyt katsoa, millaisia epäilyn aiheita meillä on ja miltä pohjalta valintoja on tehty Euroopassa. Euroopan tason toiminta toivottavaa, mutta sen pitää toteutua ajoissa. No, sitten meidän täytyy luoda vankka järjestelmä, jossa ei kätketä näitä verotuskysymyksiä. Jos esimerkiksi tiedot paikallisesta toiminnasta riittävät vahvistamaan näitä epäilyksiä, niin no, silloin tällainen vakava ja vakaa järjestelmä on peräisin 1800-luvulta ja jonkin aikaa se toimi hyvin, mutta sitten tämänhetkinen tilanne on paljon monimutkaisempi, talous on globaalia ja nyt ehkä ei enää nähdä monikansallisten yrityksen toiminnan valtavaa monimuotoisuutta, eikä myöskään nähdä, miten veroja on peritty moni monikansallisilta yrityksiltä, jotka toimivat monissa maissa. Ja Monet näistä yrityksistä siirtävät varallisuuttaan veroparatiiseihin EUn ulkopuolelle. Ja tämä ei sitten korvaa niitä vahinkoja, joita on kärsitty muissa valtioissa, erityisesti EUssa, ja tällainen toiminta myöskin vääristää kilpailua. Ja viime kädessä tämä luo epävarmuutta, joka tuli aikaisemmin esille, ja tällöin omaa tuotantoa halutaan tehostaa investoinnilla eri maihin. Ja Italian hallituksen täytyy nyt arvioida, olisiko nyt oikea hetki miettiä internetkaupan käyntiä, jos kun maksuja tulee ulkomailta. Ja silloin tämä alkuperäinen yritys saisi tehdä valinnan mitä tulee arvonlisäveron perimiseen, ja sitten meillä pitäisi olla tämä uusi järjestelmä 2.0, jossa voidaan tarkistaa näitä verotuskysymyksiä. Ja sitten esimerkiksi 27 prosenttia on verotustasomme meidän maassamme, ja sitä pitäisi soveltaa sitten maksuihin, jotka tulevat asiakkaan tililtä yritykseen – mutta tällä hetkellä Italiassa vielä ei ole tehty mitään tämän suuntaisia aloitteita. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Erik Banki, joka on Unkarin kansalliskokouksen talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja. <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnä Unkarin pa- parlamentin talousvaliokunnan puolesta haluan kiittää kutsusta osallistua keskusteluun kanssanne ja osallistua keskusteluun muiden EU-valtioiden kanssa. Me uskomme, että veronkierto kierto ja sen vastainen toiminta on todella tärkeä asia. Ja tämä on myös tiukka haaste kansallisille parlamenteille. Monikansalliset yritykset käyttävät monimutkaisia verorakennelmia hyväkseen ja ne siirtävät tuloja paikasta pois, jossa kuitenkin arvoa tuotetaan ja niin kuin muut ennen minua ovat todenneet, kaikkein tärkeintä on yrittää taistella veropohjan heikkenemistä vastaan. Ja meidän täytyy verottaa yrityksiä siellä, missä arvoa tuotetaan. Yksi esimerkki Unkarissa paikallinen teollisuusverotus oli ongelmallista, koska oli yrityksiä, jotka toimivat monissa eri toimipaikoissa ja tämän takia ne käyttivät tällaisia verotuksessa suosituimmuusjärjestelmiä, maksoivat silloin alhaisimman taksan mukaan. Me onnistuimme lopettamaan tällaisen toiminnan ja yrityksiä verotettiin luotiin, siellä, missä arvoa luotiin. tietyllä alueella tai tietyssä kaupungissa tai kunnassa. Me uskomme, että mitä tulee näihin valtioiden tekemiin veropäätöksiin, niin pitää olla tehokkaita, mutta niin kuin italialainen ja hollantilainen kollega jo totesivat, meidän täytyy luoda edullinen veroympäristö tai hyvä veroympäristö, sellainen, joka ei saa yrityksiä siirtämään voittojaan maasta muualle ja 500 miljoonan forintin tuloja verotetaan 19 prosenttisesti yritysten kohdalla ja me uskomme, että tätä kautta luodaan tällainen hyvä verotusympäristö. On erittäin tärkeää jakaa tietoa veroviranomaisten välillä ja tehdä tästä menettelytavasta tehokasta ja tuloksellista, että voidaan vahvistaa tiedonvaihtoa entisestään. Italialainen kollegani puhui globaali, globaaleista internetyrityksistä ja niiden verotuksesta. Tämä on todella tärkeä ky- kysymys, erityisesti kun ajatellaan yrityks- näitä yrityksiä, joissa tavaroiden ja palveluiden siirto on vaikea jäljittää. Tämän takia on hyvin vaikea verottaakaan näitä yrityksiä siellä, missä tuloja, voittoja tuotetaan. Unkari tukee koordina- koordinaatiota EU-jäsenvaltioiden kanssa, samoin OECD-maiden kanssa yleensäkin, ja me haluaisimme luoda hyvän yhteistyöympäristön mahdollisimman nopeasti. Luonnollisesti kansallisten hallitusten toimivaltuuksista täytyy jatkossakin pitää kiinni. Unkarin hallitus ja parlamentti pyrkivät tarkistamaan erilaisia sääntöjä ja lainsäädäntöä, joita tarvitaan tehokkaan toiminnan eteen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy luoda sellaisia sääntöjä ja lainsäädäntöä, että voidaan saada aikaan yhdenmukainen lainen ympäristö, jotta vältetään veronkierto ja välttely. Ja edelleen Unkari, sen hallitus ja parlamentti tulevat siirtämään tällaisen lainsäädännön tietysti kansalliseen lainsäädäntöönsä. Toisaalta haluaisin korostaa, sitä, että tämän tyyppinen yhteistyö ei voi olla sellaista, että siinä rikotaan kansallisia toimivaltuuksia, mitä tulee veropolitiikkaan. Kuitenkin avoimuus on ratkaisevan tärkeä kysymys. Tällä alueella edistyimme esimerkiksi tällaisen verkko kassajärjestelmän kautta ja tätä kautta sääntelemme verotusta tehokkaalla tavalla. Kiitoksia.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 Aluksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että te olette järjestäneet tämän tapaamisen ja kiitän myös Alankomaita puheenjohtajamaana siitä, että he käsittelevät nyt tätä hankalaa ongelmaa ja etsivät siihen ratkaisuja. Se tosiasia, että suuret monikansalliset yritykset käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja välttääkseen veroja, on asia, johon suhtaudutaan hyvin negatiivisesti Puolassa. Esimerkiksi suurten kauppaverkkojen, kauppaketjujen verotus on ollut hyvin vähäistä. Ja edellisissä vaaleissa tästä puhuttiinkin hyvin paljon. Nykyinen koalitio, joka on vallassa, kykeni sen vuoksi saavuttamaan voiton vaaleissa. Yhteiskunnallinen äh, hyvinvointi äh, ei hyödy veronkierrosta ja sen vuoksi onkin erittäin hyvä, että komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta saadaan aikaan kunnollinen verotus ja oikeudenmukainen verotusjärjestelmä kaikille yrityksille unionissa. Muutokset äh, riippuvat nyt kuitenkin hyvästä yhteistyöstä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken. Erityisen hyvänä pidämme sitä, että Euroopan komissio pyrkii siihen, että yritysten voitot verotetaan siellä, missä tämä yritys taloustoimintaa, yritystoimintaansa harjoittaa. Nimittäin siinä valtiossa, jossa se toimintaansa harjoittaa. komission toimia pidämme positiivisina, mutta jotkut niistä jotkut komission ehdottomista toimenpiteistä ovat hyvin monimutkaisia. Ne vaikuttavat myös yksittäisten jäsenvaltioiden taloudelliseen toimintaan aika lailla, eli sen vuoksi niitä ei saa äh, olla vaikea äh, täytäntöönpanna. Jos äh, toimet ovat liian vaikeita, niin silloin ne eivät välttämättä, niitä ei täytäntöönpana täysiin. Eli ehkäpä meidän täytyisi miettiä joissakin tapauksissa tällaista askeltaisittain, astettaista täytäntöönpanoa. Joten toivomme esimerkiksi CCCTBstä hyvin äh, konkreettista äh, analyysiä. Puola vastustaa kuitenkin sellaisia ratkaisuja, jotka äh, voisivat rajoittaa perustamissopimuksessa määriteltyjä vapauksia, esimerkiksi palveluita. Kollega puhui täällä suorien verojen harmonisoinnista – meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jäsenvaltiot määrittelevät itse oman politiikkansa suorien verojen määrittelyssä. Joten sen vuoksi esimerkiksi suorien verojen kohdalla ei voi olla mitään sitoumuksia tai pakkoja, vaan siinä voitaisiin tehdä esimerkiksi suosituksia. Olemme kovin tyytyväisiä myös siitä, että komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksia mutta keskusteluita täytyy kuitenkin vielä tehdä ja sen lisäksi täytyy tehdä myös tällaisia systeemisiä analyysejä. Puola tulee tarvitsemaan enemmän aikaa siihen, että analyysit saadaan vietyä päätökseen. Ja sitten olemme myös sen puolesta, että direktiivi automaattisesta informaation vaihdosta – yksittäisten maiden kohdalla, eli tällainen CBCR, siihen suhtaudumme positiivisesti. Puolan senaatti kannattaa myös sitä, että tavoitteet ovat sellaisia, joita voidaan tukea. Kiitoksia sitten yhteisesittelijät. Kaksi minuuttia kummallekin, eli voitte sitten sitten kertoa, mitä odotatte tältä keskustelulta ja millaisia kysymyksiä teillä sitten on mielessänne. Jeppe Kofor, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös omasta puolestani kiittää toisena esittelijänä siitä, että niin monet kansallisten parlamenttien jäsenet tulivat keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta kanssa. olen siitä kovasti iloinen ja aluksi haluan todeta, että on kiinnostavaa. Tässä on aihe, joka on kansallista toimivaltuutta, veronkeruu, mutta tilanne kuitenkin globaalissa taloudessa on sellainen, että voimme hyvinkin nähdä, että vaikka meillä on kansallista, kansallisia toimivaltuuksia, on joskus vaikea toimia sen mukaisesti, koska veronkierto ratkaisua kiertäjä on yritysmaailmassa. Samoin Panama-paperien kautta olemme nähneet, että myös yksityistä on varallisuutta siirtynyt näihin veroparatiiseihin, joten meille tärkeää on varmistaa, että saamme jälleen todellisen vallan kansalliselle parlamentille, jotta se voi kerätä veroja niin kuin pitäisikin. Ja tätä kautta haluamme varmistaa vero, verotuksellisen oikeudenmukaisuuden yritykselle ja kansalaisille jäsenvaltioissamme, koska niin kuin komissiokin tässä selitti, jos tarkastellaan vain yhtä esimerkkiä, verotaakka PK-yritysten kohdalla on 30 prosenttia korkeammalla tasolla kuin monikansallisilla yrityksillä. Tämä tarkoittaa käytännössä epäreilua kilpailua. Suuri osa yhteiskunnastamme PK-yritykset luovat juuri näitä työpaikkoja Euroopassa ja me tarvitsemme todella kipeästi näitä yrityksiä ja edelleen Panama-paperien yhteydessä, sehän tietysti kuuluu taksivero valiokunnan toimivaltuuksiin, mutta me kuitenkin tiedämme tavoimuuden eteen pitää tehdä työtä. Yhteistyötä tarvitaan oikeusjärjestelmien välillä, tarvitaan tehokasta verotusta. Kun saamme uudet säännöt aikaan, me tarvitsemme EUta vahvana toimijana, että se pystyy varmistamaan, että sääntöjä sitten sovelletaan tehokkaasti myös käytännössä globaalisti lopettaisin tähän, koska aika oli vain näin lyhy- lyhyesti, mutta odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua. Tässä meillä on todellakin yhteinen eh, asialista, jo, jonka parissa meidän pitäisi kaikkien toimia. Uskon, että saamme aikaan hyvän tuloksen. Tässä pap- Panama-vuoto on meitä auttanut vähän niin kuin Swiss-vuodotkin aikanaan. Odotan siis mielenkiinnolla esittelijällä teidän kommentteja ja kysymyksiänne. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia ja sitten toinen yhteisesittelijä, Mihail Toja. Merci, monsieur président. Kiitoksia, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista. Ensinnäkin haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että olette tänään paikalla. 19 jäsenvaltiota on edustettuna ja se on hienoa, koska aikaan saadaan jotain ainoastaan, jos teemme yhteistyötä. Taksi ykkösen ja kakkosen yhteisesittäjänä ja haluaisin vain korostaa, millaisia löydöksiä työssämme on tehty. Eli meillä on 28 osittain hyvinkin monimutkaista verotusjärjestelmää EU-ssa. ja aikaisemmin se johti sitten porsanreikiin, joita ylikansalliset yritykset käyttivät hyväkseen. Ja jos me haluamme panna tälle pisteen, niin meillä pitää olla vapaata pääoman liikkuvuutta ja yhteisiä sääntöjä, ja siksi suosittelemme, että EU:ssa hyväksytään sitovaa lainsäädäntöä, mitä tulee automaattiseen tietojen vaihtoon, johon on jo ryhdytty, ja että meillä on sitten yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, jotta kilpailu ei tapahdu verokantaa rapauttamalla. Ja jos tässä onnistutaan, niin ja sitten on vielä yksi asia, eli ulkoinen ulottuvuus. Tätä nyt ei taks ykkösvaliokunnassa pystytty hoitamaan. Eli täytyy katsoa näitä kaksoisverotussopimuksia ja veroparatiiseja, joita nyt tarkastellaan. Ja sitten meillä on tämä Panama-paperit, skandaali. Ja kaikki voitot, jotka lähtevät EUn ulkopuolelle, niitä pitäisi kerran verottaa EUssa – riippumatta siitä, onko se sitten jonkinlainen poistumisvero tai jonkinlainen muu järjestelmä, niistä pitää vielä keskustella. Eli nyt odottelen teiltä kommentteja ja kysymyksiä, ja meidän pitäisi löytää yhteinen lähestymistapa, kun panemme täytäntöön WEBS-hanketta, koska mielenkiintoista on se, että kansalliset edut kärsivät, mikäli on aggressiivista veron välttelyä. Kiitos. Kiitoksia. Eli sitten siirrymme keskusteluun ja ensimmäiseksi puheenvuoron saavat kahden maan edustajat, jotka ovat lähettäneet meille kirjallisia tekstejä. Eli ensin Lord Stanford. Olemme saaneet kirjallisen kannanoton Britannian alahuoneesta ja tällä on nyt Lord Davis paikalla – ja on hienoa, että vanha ystävä on täällä jälleen paikalla. Ja kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota ja puheenjohtajavaltiota myös tästä tilaisuudesta keskustella mm, ehkä tämä kuulostaa kielteiseltä kommentoinnilta, mutta haluan kuitenkin muuttaa se jotenkin jatkossa myönteiseksi. Olen sitä mieltä, että aika paljon sekannusta on kielen käytössä tässä asiakirjassa. Siellä viitataan monissa paikoin veron välttelyn ja kaksisen verosuunnittelun ja on nämä on epäselvä, mutta sama asia. Tämä on hiukan tautologia, vai onko ero näiden kahden välillä? Ja mikä tämä ero sitten olisi? On selvää, että ero näissä lauseissa on ja veron kierto, sehän on laitonta, mutta ei ole selvää, minkälaisia kriteerejä käytetään, kun erotetaan veron välttely ja verosuunnittelu toisaalta veron kierrosta, vilpistä. Nämä ovat laillisia asiakirjoja ja jatkossa tulee direktiivi tai suositus ja ne, niiden täytyy olla täsmällisesti laadittuja. Mielestäni tämä kielinen sekannus aiheuttaa myös käytännön sekannusta, kenen pitäisi jotakin näillä asioilla tehdä. Ehkä ihan tällaisessa maailmassa pitäisi olla verovastuu kuulisi unionille, mutta niin kuin meillä on jo täällä sanottu, tämä ei ole unionin vastuuta, vaan se on jäsenvaltioiden vastuulla. On myös varsin vaarallista, että EU antaisi sellaisen vaikutelman, että se voi ratkaista tämän ongelman, koska se ei voi, koska todennäköisesti se nostattaa toiveita, jotka sitten johtavatkin ikävä kyllä pettymykseen. Itse asiassa, jos jotakin nyt voidaan tehdä veron välttelylle ja veron kielolle, niin tässä pitää toimia jäsenvaltioiden tasolla muuttaen verosäännöstöä yksittäisissä maissa. On monia asioita asioita, joita voisin tässä suositella. Esimerkiksi, että otetaan käyttöön yleinen veron välttämisen äh, estämissäännöstä. Sitä olemme toteuttaneet menestyksekkäästi omassa maassamme ja olemme äh, haastaneet Googlen ja Starbucksin oikeuteen tätä kautta. Jos trans- veron viranomaiset voivat vielä asioita tuomioistuimeen ja on keskitytty erityisesti verohyötypolitiikkoihin ja verot sitten kannetaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Tämä, mutta tämä asia ei kuulu siis unionin, vaan jäsenvaltiolle, eikä meidän pidä peltää, tätä asiaa keneltäkään. Sitten myönteisempi kommenttini, niin vaikka tunnen hiukan huolta vaikutuksista, joita syntyy EUn toimista, niin kuin jo sanoin, niin mielestäni EU kyllä hyvinkin pystyy kantamaan vastuunsa siinä, että synnyttää avoimuutta näissä kysymyksissä. Tämä on erittäin tärkeää näissä direktiivissä. Avoimuus ja tietojen julkistaminen, tämä on varsin hyödyllistä toimintaa ja haluaisin mennä pidemmällekin. Itse asiassa on toinenkin sekannusta tässä asiassa näissä asiakirjoissa. Ensimmäisellä sivulla, ensimmäisessä kohdassa neljä siellä puhutaan julkista seurannasta siellä, missä veroja maksetaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että tietoja julkaistaan monikansasta yrityksestä julkisesti, ja tietot kannattaa viranomaisille, niitä ei paljasta kuitenkaan suurelle yleisölle. Se on vähän sekavaa ristiriitasta tässä. Ymmärrän kyllä, että tarkoituksena on, että tietoja ei paljastettaisi suurelle yleisölle. Mielestäni tämä on kuitenkin väärin. Kyllä pitäisi paljastaa suurelle yleisölle. Toinen asia, tämä 750 miljoonaa kynnysarvon aivan liian korkea. Pitäisi, tämä pitäisi kattaa enemmän yrityksiä. Kaikki julkiset yritykset, ainakin pörssiyritykset ovat sellaisia. Eri pörssiyhtiöt, niillä on paljon osakkeenomistajia ja niillä on myös monia asiakkaita. Heillä on oikeus tietää, miten veroja maksetaan, joten minä haluaisin uudelleen laatia tämän tekstin osittain näistä syistä, mitkä mainitsin, kun puhutaan verouudistuksista ja vahvistettaisiin tätä ja mentäisiin hiukan vielä pidemmälle alueelle, jotka liittyvät avoimuuden edistämiseen erilaisen tiedon julkistamisen kautta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Pirella Myö, joka on valiokunnan puheenjohtaja Ranskan kansalaiskokouksesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On hienoa, että edistystä on tapahtunut nopeasti Euroopassa, kun nyt koetamme torjua aggressiivisia verojärjestelyitä. Pari vuotta sitten G20-ryhmä käynnisti tämän taistelun verokannan rapautumista vastaan ja pelkäsimme, että tämä olisi hankala asia käsitellä Euroopassa, koska Euroopan unionissa verokysymyksiin tarvitaan sitten yksimielisyys. Mutta nyt kun mukana heti alusta pitäen tämän valikunnan työhön on otettu mukaan kansalliset parlamentit, niin se on mahdollistanut sen, että asioissa voidaan edetä nopeasti ja se on entistäkin tärkeämpää, kun ajatellaan, että Euroopan pitää olla esimerkkinä BEPSin täytäntöönpanossa paristakin syystä. Ensinnäkin sisämarkkinoiden hyvään toimintaan vaalitaan oikeudenmukaista kilpailua, ja silloin sieltä pitää poistaa sääntöjä, jotka vääristävät kilpailua. Ja toinen syy on se, että EU on pohjattu solidaarisuudelle – ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus sulkee pois politiikan, jossa ei ole yhteistyötä. Ja aggressiivinen verosuunnittelu Euroopassa on haitannut huomattavasti myöskin verotulojen keräämistä, koska suuryritykset välttävät veroja, vaikka pienet yritykset joutuvat niitä maksamaan mukisematta. BEPSin täytäntöönpanon pitää edelleen olla Euroopassa esimerkillistä. Ja nyt kun on puhuttu tästä maakohtaisesta raportoinnista, se menee aika pitkälle, mutta sitten yksi toimenpide on vielä tärkeämpi, eli voimme mennä paljon pidemmälle kuin mikä OECDssä olisi mahdollista. Eli me voimme yhtenäistää yhtiöveropohjaa Tämä on hyvin vanha ja perinteinen kysymys EU:ssa. Esimerkiksi rahaliittokeskusteluissa. Ja jos tämä onnistuu, niin silloin poistaa, voidaan poistaa säännöt, jotka mahdollistavat sen, että tietyt yritykset pystyvät välttelemään veroja. Ja tämä johtaisi myöskin suurempaan yksinkertaisuuteen ja avoimuuteen kansalaisten kannalta, Eli tämä nyt on ehkä kaikkein perustavanlaatuisimpia toimia, joita voitaisiin ehdottaa, kun tätä työtä jatketaan valiokunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Euroopan parlamentin edustaja Danuta Hübner. Kolme minuuttia niin ikään. Euh, Haluaisin aloittaa sanomalla, että viimeisen kahden vuoden aikana, kun olemme tehneet työtämme yritysverotuksen parissa, niin sitä on tavallaan vienyt eteenpäin useat dramaattiset tapahtumat. Mutta me haluamme mennä pitemmälle kuitenkin kuin vain tällaiset väliaikaiset haasteet. Ja minusta komissio on nyt luonut näillä kolmella paketilla hyvän pohjan. Asia, jonka haluaisin ottaa esiin ja liittyy myös siihen, mitä Steven Quest sanoi. Minusta tässä on hyvä tasapaino näiden ratkaisujen välillä, joita tarvitaan yritysverotukseen kansallisella tasolla ja ratkaisuihin, jotka pitäisi tehdä Euroopan tasolla. Minusta tässä on löydetty hyvä tasapaino EUn ja kansallisen tason välillä. Tämä on myös hyvin tärkeää. Yleisesti ottaisin sanoisin kuitenkin, että lopputuloksena meillä varmasti on koko joukko erilaisia oikeudellisia ja poliittisia välineitä, joita tarvitaan. Me tarvitsemme myös poliittisia välineitä, joita voidaan käyttää eri tasoilla. Ja sen vuoksi me tarvitsemme yhteistyötä ja valvontaa myös. Toinen asia liittyy siihen, että tämä verotus asian hoitamisessa tarvitaan erittäin paljon potentiaalia ja oikeudellista legitiimiyttä, varmaankin enemmän kuin tässä verotuspolitiikassa kuin muissa politiikan aloilla. Ja tässä Euroopan parlamentissa ja Euroopan tasolla me toimimme, mutta teidän tehtävänne on sitten toimia kansallisella tasolla ja, ja luoda tätä oikeudellista legitiimiyttä joka johtaisi siihen, että verotusjärjestelmä olisi selkeästi oikeudenmukaisempi, avoimempi ja että sitä ei voisi käyttää väärin. Mutta ongelma on tämä tavallaan tällainen kaksinkertainen legitiimiys, kansalliset parlamentti ja Euroopan parlamentti. Minusta meidän pitäisi vain vahvistaa poliittista vuoropuhelua ja tehdä, kuten Steven Quest sanoi, hän pyysi, että teemme yhteistyötä. Minä uskon myös, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä. Kansalliset parlamentit ovat myös sitten suoraan täytäntöön panomassa lainsäädäntöä, eurooppalaisia direktiivejä, samoin valvomassa näiden täytäntöönpanoa. Joten kun tehdään tätä lainsäädäntöä, lainsäädäntöä niin verotuksen alalla, niin hyvin suuri vastuu jää kansallisille parlamenteille. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Petro Saura Espanjan parlamentista. Sieltä olkaa Tres minutos. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni Meillä on nyt globaaleja haasteita ja siksi tarvitaan myöskin globaaleja parlamentteja ja kansainvälinen verotus on globaali haaste ja sitä pitää käsitellä globaalisti kansallisissa parlamenteissa. Haluaisin onnitella tätä valiokuntaa, sen puheenjohtajaa ja valiokunnan jäseniä ja myöskin Euroopan komissiota, koska he vaikuttavat nyt tähän uuteen kansainväliseen paradigmaan, kun ajatellaan oikeudenmukaisempaa verotusta kyse. Tässä nyt on yhteiskuntamallista, mutta kyseessä on myöskin se, millä tavalla pääsemme nyt tästä jähmettyneestä tilanteesta ohi, koska sehän liittyy epätasa-arvoon. Ja epätasa-arvoon voidaan puuttua hyvinvaltio, hyvinvointivaltion rahoituksen kautta. Toivottavasti tämä työ on hedelmällistä myöskin, kun ajatellaan Panaman papereita – Tämä on hieno mahdollisuus jatkaa nyt tätä strategiaa globaalilla ja kansainvälisellä tasolla harjoittamalla koordinointia verokysymyksissä. Ja Espanjassakin haluttiin tutkintavaliokunta perustettavaksi Panaman paperien takia. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta, että tietyt asiat mielestämme ovat merkittäviä ja meidän pitäisi päästä eteenpäin selkeällä ja kestävällä tavalla. Ensinnäkin tämä yhteinen yhtiöveropohja. Meidän täytyy nyt tarttua tähän mahdollisuuteen. Hyvin monta vuottahan tässä asiassa eteneminen oli hyvin hidasta, mutta nyt on oikea hetki siirtyä tähän suuntaan. Täytyy mennä pidemmälle kuin mitä OECD on suositellut. Ja toiseksi, ja sitten eurooppalainen luettelo veroparatiiseista. Sekin on yksi askel eteenpäin, ja meidän täytyy nyt tarttua tähänkin mahdollisuuteen, koska kuten sanoin, tämä verotuskilpailu vaarantaa talouskasvun ja se vaarantaa myöskin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen koko maailmassa. Sitten tietojen vaihto, automaattinen tietojen vaihto. Siinäkin pitäisi mennä hiukan pidemmälle. Meidän pitäisi katsoa näitä todellisia edunsaajia, joita on tiettyjen transaktioiden takana, joita sitten on havaittu, kun on tätä automaattista tietojen vaihtoa. Eli meidän pitää olla kunnianhimoisia, koska nyt on oikea hetki ja nämä globaalit haasteet vaativat sitä meiltä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä viimeinen asia, josta mainitsitte, on tietysti päätelmä, joka täytyy tehdä nyt näistä Panama-papereista. Se on ihan selvää. Seuraavaksi, anteeksi jos äänän nyt väärin, Slovenian edustaja Tillen Bosic. Hvala za besedo. Mon cher collègue, pour trois minutes. Haluaisin eh, kertoa, että Slovenia on eh, kohtuullisen eh, edistynyt verotuslainsäädännössä, mutta olemme toki avoimia myös uudistuksille. Ja voin sanoa, että meidän parlamenttimme suhtautuu tähän hyvin positiivisesti, koska me kaikki tiedämme, mitä mahdollisia vahinkoja voi tulla siitä, että verolainsäädäntöä ei tehdä kunnolla. Meilläkin on lama ja sen vuoksi on tärkeää saada kerättyä verot sieltä, mistä ne pitää maksaa. Meillä on hyvä järjestelmä, kuten jo sanoin, mutta meillä on toki ongelmia, kun me keräämme ja vaihdamme informaatiota, varsinkin jos pitää kerätä informaatiota nopeasti. Siinä vaiheessa, kun informaatio saapuu meidän veron, viranomaisillemme ja sitten kun se on prosessoitu tämä tieto ja rikokset on löydetty, hyvä. Mutta meillä on veromenettelyissä käänteinen todistustaakka – ja meillä on monia uudenaikaisia sääntöjä meidän verolainsäädännössämme, joka antaa meille mahdollisuuden tietää tarkkaan, mitä veronmaksajat tekevät. Mutta meillä on kuitenkin yksi hyvin mielenkiintoinen keskustelu käynnissä. Tämä ehkäpä saattaa nyt kuulostaa hieman provokatiiviselta, mutta tuleeko tästä järjestelmästä liian vanha liian nopeasti. Esimerkiksi veroparatiisit ovat usein jo noin 30 vuotta vanhoja ja nyt vasta me olemme saaneet äh, otteen niistä. No, tietotekniikka on tietenkin tarjonnut tähän paljon uusia mahdollisuuksia, mutta nämä äh, offshore-järjestelmät äh, ovat olemassa ja nyt ne ovat siirtymässä tällaisiin kryptovaluuttajärjestelmiin eh, yksityisille tällaisille eh, tasoille ja miten me niihin pystymme puuttumaan sitten nopeasti. Sen lisäksi meidän täytyy myös pitää kehittyvät maat mielessämme. Me lähetämme sinne paljon eh, kehitysapua, mutta jos me hallinnoimme veroongelmat hyvin, niin uskon, että että vaikutukset, positiiviset vaikutukset kehitysmaissa olisivat äh, kymmenenkertaiset. Eli siis meillä täytyy olla nopeita toimia tällä alalla, niin että voimme auttaa kehitysmaita käytännössä. Esimerkiksi Nigeria. Nigeriassa äh, BKT on noin 10 prosenttia veroja, mikä ei riitä. Meidän täytyy toimia nopeammin. Kiitoksia asian osuvia kommentteja. Ja komission pääjohtaja mm, otti huomioon teidän ilmaisemanne varauksen keskinäisen tietojärjestelmän toimesta. Uusi teksti ei vielä tietysti päde, mutta tämä on kohta, johon varmastikin pitää palata jatkossa. Nyt sitten Euroopan parlamentin vuoro. Annan puheenvuoron SD-ryhmälle Peter Simon. Kolme minuuttia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, jatkaa siitä, mitä Jeppe Kuufut täällä sanoi. Ensinnäkin on hienoa, että tapaamme täällä parlamentaarikkojen kesken. Parlamentaarikot, äh, jotka äh, toimivat, par, siis parlamentaarikkoja, jotka toimivat nimenomaan verotuskysymyksissä ja sitten me Euroopan parlamentin jäsenet. Mutta en usko, että me kykenemme enää näitä ongelmia ratkaisemaan puhtaasti kansallisella tasolla. Sen vuoksi, että me, silloin ei tule kaikkien yhteistyötä, saumatonta yhteistyötä. Jos me lähdemme tälle tielle Euroopassa, se on hyvä ja se on tärkeää, ja monet ovat sitä täällä painottaneetkin, niin minun mielestäni hyvin tärkeää on samoin myös se, että ei huomioida vain jäsenvaltioiden naapurimaita tuossa oikealla, vasemmalla, yläpuolella, alapuolella, ähm, kun puhutaan verojärjestelmistä ähm, esimerkiksi maakohtaisesti, vaan on erittäin tärkeää, että informoimme toisemme lisäksi myös komissiota. Miksi se on tärkeää? No, me olemme nähneet sen esimerkiksi äh, LuxLeaksin kautta – kaikki, mitä silloin tuli esiin. Ja siitä me näimme, miten tärkeää on, että meillä on jo joku, joka toimii perustamissopimusten vaalijana, joka toimii lainausmerkeissä poliisina ja valvoo sitä, että jokainen jäsenvaltio, jokainen valtio toimii velvoitteidensa ja sopimustensa pohjalta. Ja sitten kun äh, komissio toteaa, että tai kun komissio ei saa tarpeeksi informaatiota näistä asioista, niin silloin jäsenvaltiot vievät komissiolta välineet puuttua tällaisiin rikkomuksiin. Ja meillä on paljon jäsenvaltioita, teidän hallituksenne, jotka eivät halua sitä. Joten pyytäisinkin, että kaikki se, mitä me täällä puhumme ja kaikki se, mitä me täällä haluamme luoda, se on kaikki tärkeää ja sen vuoksi on hyvin tärkeää myös, että ne, joilla voisi olla tällainen kattava äh, näkymä kaikkeen, joka valvoo kaikkea, että sillä olisi informaatiota, eikä se, että lähtevät tekemään uutta lainsäädäntöä. Te teette sen lainsäädännön. Mutta se, että pidettäisiin kiinni pelisäännöistä ja informoitaisiin komissiota. Kiitos. Merci, Peter. Kiitoksia. Ja sitten Timo Harakka eduskunnasta. Eduskunnan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että veronkierron ja veropuheen murentaminen liittyy lainsäädäntöön, joka ei suoraan tartu verotuksen, ei edes äh, niin kuin lainsäädännön, yrityslainsäädännön tai kirjanpitolainsäädännön pitäisi. Eduskunnassa me käymme kovaa keskustelua siitä, miten täytäntöön panemme EU-asetusta vuodelta 2014 koskien äh, keskusvastapuolista. Siellä keskustelemme erityisestä lausekkeesta, josta muut ovat neuvotelleet täällä parlamentissa. Näen joitakin suomalaisia meppejä täällä salissa tänään. Tämä koskee 38 artiklaa, ne halutaan varmistaa poikkeuksellinen järjestelmä, joka meillä on käytössä Suomessa Ruotsissa, ja muutamissa muissa maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suoraan, o, o, suoraan omistusosakkeiden arvopäärän kohdalla on palttumatonta niin, että tämä tiedetään ja tiedot ovat reaaliassa saatavissa julkisesti koska edustan koko parlamenttia ja menee syvällisemmin tähän poliittiseen keskusteluun, kuitenkin on laaja huolta siitä, miten täytäntöpannaan asetukset pitäisi heikentää avoimuutta koskien arvopaperiomistusta Suomessa, koska nyt olisi mahdollisuus siirtää omaisuutta salaisiin arvopaperitileihin ulkopuolelle oli miten oli. Pelkästään se seikka, että me käymme tätä keskustelua, on vastoin hyvää poliittista tahtoa tälle Euroopan parlamentissa komissiossa, jotta dokumentoidaan varallisuuden alkuperäiset siirrot ja kunnollinen verotus kaikkialla Euroopassa koskien tätä varallisuutta samanaikaisesti kun julkaisti nämä Panama-paperit, niin on traagista, että on tällainen vaara, joka nähdään, että avoimuus voi heiketä jossakin muussa osassa Euroopan lainsäädäntöä. Asetus on vain kaksi vuotta vanha. Kuitenkin koko ympäristö on muuttunut. Kunnianhimon taso on noussut. Tämän takia minä pyydän, että EU-toimijat ainakin pohtisivat sitä, että tiukennettaisiin tätä keskus, arvopaperikeskus vastapuolta säädäntöä, että varmistetaan tämä avoimuus tämä tekisi tämän keskustelun turhaksi ja tekisi kansallisen poikkeuksemme Euroopassa säännöksi. Ilman avointa rahoitusta ei voi olla tehokasta verotustakaan. Kiitoksia. Merci, mon cher collègue. Et donc, si j'ai bien Kiitoksia. Eli jos nyt oikein ymmärsin, Suomessa on järjestelmä, joka takaa ehdottoman avoimuuden, mitä tulee rahoitustoimiin ja omaisuuteen. Ja ehdotatte, että jos tämä toimii meillä, niin ottakaa se käyttöön muuallakin. Tämä on yksi etu, joka meillä on, kun käymme tämän tyyppisiä keskusteluita. Eli yhtäältä puhutaan Euroopan tason lainsäädännöstä ja suosituksista, mutta samalla asioissa, jotka ovat kansallisen toimivallan piirissä, niin niistä voidaan ottaa esimerkkejä ja katsoa hyviä käytänteitä. Seuraavaksi Itävalta. Hubert Fuchs. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kansalaiset ja pienet yritykset kantavat paljon suuremman verotaakan suhteessa kuin monikansalliset yritykset. Ja tämä kilpailun vääristyminen ja epäoikeudenmukaisuus täytyy nyt hoitaa. Toimet, joilla voidaan tehostaa verotusta ja avoimuutta sisämarkkinoilla, ovat ehdottoman tärkeitä. Ja meillä on nyt sitten erinäisiä toimia, joilla voidaan torjua veronkiertoa. Ne ovat ihan oikeaan suuntaan, mutta näiden toimien jälkeen pitää toteuttaa paljon muita toimia. Esimerkiksi EUn kattava verotusta tarkasteleva elin, jossa katsottaisiin esimerkiksi näitä maksimiverotusrajoja. Ja meidän täytyy sitten tietysti katsoa, että tämä jää kansallisen tason vastuulle. Avoimuus on yksi ydinelementti, mitä tulee veronkierron torjumiseen. Avoimuus on erittäin tärkeä, jotta meillä olisi oikeudenmukaisempaa verotusta. Ja automaattinen tietojenvaihto veropäätöksistä rajat ylittäen lisää läpinäkyvyyttä, mutta se ei kuitenkaan riitä. Veroviranomaisten pitää sen lisäksi vaihtaa vietoja ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä, ja ylikansalliset yritykset, jotka toimivat EUn alueella, niistä pitäisi tehdä maakohtaisia raportteja, mitä tulee liikevaihtoon, voittoihin ja maksettuihin veroihin. Mutta näitä tietoja pitäisi toimita ainoastaan veroviranomaisille, vaan ne pitäisi myöskin julkistaa. Tämä lisäisi kansalaisten luottamusta eri valtioiden verojärjestelmiin. Tämä direktiiviehdotus, jolla voitaisiin torjua veronvälttelyä. Se pitää muotoilla neutraalilla tavalla ja siellä pitää myöskin varmistaa se, että kun kyse on monikerroksisista rakenteista, niin silloin ei pystytä kiertämään veroja sen kautta. Ja lisäksi tavoitteemme täytyy olla se, että veroparatiisit lakkautetaan kaikkialla ei ole mitään taloudellisesti järkevää syytä, jotta tilanne on se, että ei olisi mitään syytä perustaa yhtiöitä veroparatiiseihin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten taas Euroopan parlamentin edustaja. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö enää kansallisesta parlamentista, ja meillä on vielä aikaa. Eli jos joku teistä vielä haluaa käyttää puheenvuoron, tai jos nekin, jotka ovat halunneet, tai jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron, voivat käyttää vielä toisen puheenvuoron. Meillä on kuitenkin vielä aikaa jäljellä. Eli Euroopan parlamentin edustaja ECR-ryhmästä Bernd Luke saa puheenvuoron. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitos äh, puheenjohtaja. Anteeksi, olen kovin käheä. Enpä oikein tiedä, kykenenkö tässä edes puhumaan. We were in Cyprus. Äh, vilustuitko Kyproksella, kun kävimme siellä viime viikolla? Meine Damen und Herren, ich will es versuchen. Hyvät naiset ja herrat, yritän nyt ainakin. Olen ensinnäkin hyvin ilahtunut siitä, että olemme hyvin äh, sama mielessä. Äh, olen pahoillani, en, en kykene puhumaan, anteeksi. It's a pity. there... On sepä harmi. Onko ECRstä ketään muuta? Ei taida olla. Eli Mihail Torhen. Ah, ja. Äh, se oli jetzt modestement au dernier rang. Genau. Donc, euh, niin, viimeinen puhuja. Ja Segedä president. Yeah. No niin, kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ää, äh, liberaaliryhmän nimissä haluaisin äh, puhua takse yksi valiokunnan ja PEPS-projekti puhuttiin saavutuksista ja niistä, mitä ne merkitsevät. Nämä ovat asioita, joita me emme voi ratkaista kansallisesti, kuten kollega Peter Simons jo sanoi. Eli usko siitä, että jos luullaan, että kansallisella lainsäädännöllä voitaisiin välttää aggressiivista verosuunnittelua, ei onnistu se ei riitä. Sen vuoksi vetoankin, että meidän pitäisi Euroopan unionina yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa löytää sitovat oikeudelliset puitteet yhteistyölle. Eli kansallisten parlamenttien pitäisi hyvin tarkkaan analysoida asioita, riittääkö jonkin PET-suosituksen täytäntöönpano kansallisesti siihen, että voidaan välttää aggressiivista verosuunnittelua. Äh, brittikollega ylähuoneesta sanoi, että on, pitäisi olla, äh, tai että ei ole selvää, mikä on verokiertoa ja mikä on verovälttelyä. Tämä on aihe, josta olemme puhuneet hyvin paljon. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kilpailuvaikutukset ovat äh, se kaikkein tärkein asia, mikä tässä pitää tutkia. Ei ole kysymys siitä, tai siis jos Irlannissa on 12,5 prosenttia veropohja, eihän kukaan sitä kyseenalaista, olisi sen hyvä, jos maksetaan 12,5 prosenttia veroa. Mutta komissio on näiden tutkimusten yhteydessä äh, näissä valtion apukysymyksissä löytänyt todisteita siitä, että osittain jotkut äh, yritykset maksavatkin vain 0,05 prosenttia veroa. Ja sillä tavalla syntyy kilpailuvääristymiä ja äh, tähän suhtaudumme suurella huolella. Ja nimenomaan tämä on se kysymys, jossa Euroopan unioni, Euroopan komissio kilpailuviranomaisena astuu peliin. Eli ei ole kysymys vain PK-yrityksistä, vaan usein kysymys on, tai siis meillä on hyvin paljon PK-yrityksiä ja suurempiakin yrityksiä, jotka eivät halua käyttää tällaisia veronkiertomalleja mutta PK-yrityksille tämä aiheuttaa suuria ongelmia, 25-30 prosenttia huonommassa asemassa he ovat. Toinen asia, josta haluan puhua, on digitalisoituminen. Kun talous digitalisoituu maailmanlaajuisesti, on koko ajan hyvin paljon vaikeampaa selvittää, missä mikin voitto syntyy. Ja sen vuoksi myös äh, veroasiantuntijoiden äh, täytyisi tutkia sitä, pitäisikö meillä olla ihan erilaiset verojärjestelmät digitalisoituneessa äh, talousmaailmassa. Kiitoksia. Sitten Alankomaiden senaatista Marnix van Rein. Mr. Chairman, uh, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Onnittelut tämän kokouksen järjestämisestä. Näin voimme tehostaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ensimmäinen kohta, jonka ottaisin esille, on, että EU ei ole yksin tässä maailmassa. On erittäin tärkeää, että koko BEPS-hanke onnistuu ja sitä täysin tuetaan myös muissa OECD-jäsenvaltioissa, erityisesti isoissa OECD-maissa, esimerkiksi kuten USAssa ja Kiinan kansantasavallassa. Niin kuin me kaikki tiedämme, yksi syitä puutteille on johtuu USAn verojärjestelmästä ja tähän mennessä kongressi ei ole saanut aikaan konsensusta, ei ole pystynyt muuttamaan yritysverojärjestelmää USA. Ja mehän tiedämme, että USA-laiset yritykset maksavat tätä veroa maailmanlaajuisesti, ne voivat kumota näin ulkomaisen veron, koska saavat verohyvityksiä, voittoja voitteen takia USA, kunhan vaan palauttavat voittonsa kotimaahan. Ja kuten me kaikki tiedämme, suurin osa näistä yrityksistä ei kuitenkaan näin tee, koska on oikeus lykätä tämä. Ja tämän takia kaksi biljoonaa USA-dollaria oikeastaan löytyy USAn ulkopuolelta alhaisen verotuksen oikeusalueelle. Ja kysymys kuuluu, jos EU ja tätä Alankomaiden parlamentti tukee, niin kuin Herr sanoi, jos EU haluaa tehostaa ja täytäntöönpanna BEPS-ehdot vaikutuksia, niin aikooko USA tässä seurata esimerkkiä, koska tässä on aika outo paradoksi. Jos ko- korkeampia veroja täällä Euroopassa kerätään, ja jos se johtaa sitten alhaisempaan verotukseen USAssa, onhan tämä nyt äh, erikoista, eikä mitenkään kannata USA. Siksi haluaisimme onnistua tässä ver- veron välttelyn vastaisessa paketissa. Siksi on tärkeää, niin kuin Däysenberg sanoi, ottaa huomioon se, mitä Alankomaiden alahuoneessa on keskusteltu, nimittäin jotta voidaan onnistua Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana, on ehkä parempi pitää kiinni pelkästään BEPS-toimenpiteistä, eikä ottaa tähän mitään ylimääräistä. Puhun näistä ylimääräistä verojärjestelmistä ja veroväärinkäytöstä vastaisesta toimista. Tietysti suositus tästä on tehty, löytyy täältä komission Sitten vielä lopuksi yksi tärkeä asia. Me haluaisimme korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin avoimuus on todella olennaista. Me olemme siis tyytyväisiä komission toimiin tällä saralla ja Hollannin parlamentti on jo täytäntöönpannut ensimmäinen tammikuuta lähtien maakohtaisesta raportointia olemme vaihtaneet vero päätösten vaihdon Saksan kanssa ja olemme ryhtyneet aloitteisiin kehitysmaiden kanssa. 23 kehitysmaata ovat mukana, jotta muutettaisiin näitä verotussopimuksia, jotta he saavat paremman lausekkeen verovastaisen kamppailunsa. Sitten ehkä yksi varoituksen sana. Kunnanhimo on hyvä asia, niin kuin espanjan kollegakin sanoi, mutta meidän pitää olla myös realistisia me otamme tässä esiin monia uusia sääntöjä, lainsäädäntöjä ja tarvitsemme, että veroviranomaiset pystyvät toteuttamaan ne tehokkaasti. Onko meillä resursseja kaikissa 28 EU-jäsenvaltiossa, jotta toimitaan tehokkaasti, erityisesti kun veroviranomaiset joutuvat tekemään yhteistyötä, koska on hienoa, että on automaattista tiedonvaihtoa, mutta tarvitaan virkamiehiä, jotka pystyvät tämän kaiken sulattelemaan. Kiitoksia. Votre dernière remarque est particulière. Tämä viimeinen huomio oli erityisen osuva. Ja ongelma tietenkään ei ole samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten Euroopan parlamentin jäsen vasemmistoryhmästä Fabio De Masi. Ja Dank. Äh, Kiitoksia. Tämä panoa paperit ja LuxLeaks ovat auttaneet meitä. Ja oman ryhmäni nimissä vasemmistoryhmän haluaisin vielä kiittää siitä, että nämä asiat on julkistettu ja että nämä asiat etenevät oikeuteen. Ja tämä osoittaa, että on rikkaita ja mahtavia monikansallisia yrityksiä, joilla on omat sääntönsä. Ja minun on vaikea katsoa peiliin, jos tiedän, että jotkut pienyrittäjät maksavat suhteessa enemmän veroja kuin vaikka Amazon tai Google. Ja sitten uudistuksia, vaikka niitä on toteutettu. Panama-paperithan tämän osoittivat ja OECD on puhunut näistä kaksoisverotussopimuksista. Osa näistä on tehty EU-jäsenvaltioiden kanssa, esimerkiksi Alankovaiden kanssa, eli silloin tämä verotus ei tosiasiallisesti ole kaksinkertaista, ja meidän täytyy tehdä omat läksymme. Tämä koskee myöskin Yhdysvaltoja, Delawaren, Delawarein osavaltiota ja Saksassakin on estetty pääsy tieto, tiettyyn tietokantaan, jossa on luettelo näistä yrityksistä, jotka ovat olleet mukana esimerkiksi rahanpesussa ja rikollisessa toiminnassa. Ja sitten brittikollega puhui tästä, eli näissä asioissa pitää mennä hiukan pidemmälle. En luota tällaiseen mustaan listaan. Sellainen laadittiin jo vuonna 2009, ja Moskovici hiljattain puhui siitä, että Portugalin osalta listalla oli 25 yritystä ja Saksan osalta nolla. Eli aika jännittävää mikä on sitten lopullinen sopimus. Ja sitten tästä mustasta listasta. Tietysti monenväliset so- ratkaisut ovat parhaita, mm, mutta ne eivät saa olla kuitenkaan mikään veruke. Yhdysvallat on myöskin ryhdynyt esimerkiksi Liechtensteinia ja Sveitsiä vastaan lähdeverotuksen osalta toimiin. Ja meidän pitää myöskin rikosoikeudellisessa menettelyissä katsoa pankkeja, jotka ovat auttaneet, auttaneet asiakkaitaan veronkierrossa. Sieltä voidaan esimerkiksi pankkilisenssi ottaa pois. Ja sitten tämä yhdistetty yhteinen yhtiöveropohja. Meidän täytyy katsoa nyt reaalitaloutta EVOlla niin, että jos on vaikka Google, jossa on pelkästään puhelinvastaaja toiminnassa. Eli tällainen harmonisointi voi johtaa myöskin verokilpailun kiristymiseen, jos meillä ei ole jonkinlaista vähimmäisverotasoa tai jotain vastaavaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Reuters Belgiasta edustajan huoneesta. Olkaa hyvä. Dank wel, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk... Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset tästä kutsusta. Ja kiitokset tästä ajatusten vaihdosta, jota voimme täällä käydä kansallisten parlamenttien kanssa. Emme me voi olla muuta kuin samaa mieltä siitä, että tällaiset äh, taloudelliset takaovet, porsareijät täytyy sulkea ja niin, että monikansalliset yritykset eivät voi enää kiertää veroja. Ja uskon, että ihanteellinen ratkaisu olisi se, että lähdetään avoimuuden tielle samoin kuin tietojen vaihtoon eri veroviranomaisten kesken. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Luonnollisesti myös tämän direktiivin muuttamisen myötä ja maakohtaisten raportointien myötä. Minä uskon, että tästä on tullut nyt sellainen ehdotus tai sellainen muutos, että me avoimin käsin tämän toivotamme tervetulleeksi. Komission ehdotus luo vain enemmän avoimuutta ja tietojen vaihtoa, joten me voimme tukea sitä täysin. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa esiin tässä muutamia pieniä huomioita. Ensinnäkin meidän täytyy tarkastella myös pienempiä jäsenvaltioita. Ymmärrän toki, että suurilla jäsenvaltioilla on erilainen visio asioista, mutta kyllähän pientenkin jäsenvaltioiden täytyy jatkossakin olla kilpailukykyisiä. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kunnioitetaan suverenisuutta verotuskysymyksissä, koska matalat verot ovat toki tärkeitä ja ne voivat olla etu meidän PK-yrityksillemme. Ja terve kilpailu, terveen, terve, terveen kilpailun täytyy jatkossakin olla mahdollista. Toinen asia liittyy, ää, liittyy OECDn uudistuksiin, joita täytyy tukea. On hyvä, että tässäkin mennään eteenpäin. Mutta Eurooppa ei kuitenkaan saa olla sokea kansainväliselle kontekstille. Jos komissio tekee tällaisia velvoitteita, asettaa velvoitteita, jotka menevät pitemmälle kuin mitä kansainvälisesti on sovittu, niin emmekö me silloin heikennä asemaamme globaalissa maailmassa, eikä se saa olla seuraamus. Toinen tärkeä asia liittyy myös PK-yrityksiin. Esimerkiksi Belgiassa PK-yritykset ovat tärkein osa meidän talouttamme ja kaikki toimenpiteet, joihin me ryhdymme, eivät saa, mikä niistä ei saa aiheuttaa hallinnollista lisäkuormitusta PK-yrityksille. Ainoa keino on se, että huomioidaan ähm, se, että huomioidaan nämä minun tekemäni huomiot, silloin voidaan jatkaa työtä ja huolehtia oikeudenmukaisesta ja rehellisestä verotuksesta, mutta täytyy huomioida myös pienten maiden asema. Merci beaucoup. Euh, alors je reviens. Kiitoksia. Sitten taas Euroopan parlamentin jäsen vihreistä Ernest Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme nähneet tämän komission tiedonannon toimista, jolla pyritään välttämään keron, veron välttelyä ja kiertoa, mutta kaikki tiedämme, että meillä on valtavasti työtä. Me menetämme miljardia euroa julkisia varoja, mutta pelkään kuitenkin, että näyttää siltä, että me vain toimme pikkuseikkojen parissa, mikä puhutaan niissä tulvaan kun ajatellaan tätä veronkierron määrää, tässä on tämä puolet EU-budjetista tai 50 prosenttia enemmän kuin käytetään sosiaalisen kohesion ohjelmiin EU:ssa. Me puhumme siis selkeästä yhteistyöstä joidenkin jäsenvaltioiden kesken ja tiettyjen yritysten välillä. Jotkut tuskin kantavat veroa Toiset taas eivät verota tytäryhtiöitä tai toiset taas tarjoavat muita mahdollisuuksia veropäätöksiä. Toiset taas tarjoavat veroprosenttia, joka on alle keskitason, alle voiton tason. Voimme arvioida, arvella, mitä se tapahtuu. Verokierto on, on, on valtava määrä, jota syntyisi muutoin. Tässä menetään 120 miljardia, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, kaikissa menetetään. Ja silloin, kun matalan verotuksen maissa, Hollannissa, Irlannissa, Luxemburgissa, iso britannissa saadaan noin 50 miljardia. Siis jotkut maat menettävät 120 miljardia, jotka jaetaan sitten jäsenvaltioiden kesken ja sitten nämä suostusasemia tarjoavat maat voittavat. Meistä tämä ei ole hyväksyttävää millenkään täytyisi paljastaa näitä tietoja tai mustia listoja sitä veroparatiisit pitää käsitellä asiaa globaalilla tavalla, konkreettisiin toimiin ja eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan. Jos emme näin tee ja tämä verokilpailu jatkuu, niin verokierta tapahtuu. Siirretään kustannuksia PK-yrityksiin, työntekijöihin, ja tämä aiheuttaa epätasa-arvoja. Ja ne, jotka kieltävät, välttämättä veroilla vievät sitten varoja veroparatiiseihin, jopa triljoonia. Tutkimusvaliokunta täällä parlamentissa on tutkinut tilannetta, mutta tietenkään se ei voi tyytyä vain Panama-papereihin. Pitää tutustua, tutkia asiaa paljon syvällisemmin, jos haluamme yhteisiä ratkaisuja, löytää yhteisiä eurooppalaisia strategioita, joita tarvitsemme. Oletko kansalliset parlamentit sitä mieltä, että voisit auttaa meitä tässä, niin kuin Espanjan parlamentin edustaja sanoi, että olisi näitä tällaisia samantyyppisiä tutkintavaliokuntia muuallakin? Voimmeko tehdä todella yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä? Minusta tämä olisi tärkeää tietää. Tämä olisi yksi mahdollisuus toimi, mahdollinen, mahdollinen toimintatapa tulevina kuukausina, tällainen yhteistyö. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi, anteeksi jos nyt lausun väärin, Ruotsista Daniel Setschacis. Tack så jättemycket och tack för ordet. Eh, Kiitos, kiitos äh, puheenvuorosta. Oli hienoa saada osallistua tähän päivään ja kuulla tätä keskustelua ja olen iloinen siitä, että me pohjimmiltaan olemme samaa mieltä siitä, että on pysäytettävä veronkierto, jota on tapahtunut kauan. Tämä keskustelu on myös hyvin mielenkiintoinen, koska se osoittaa myös näitä eri näkemyksiä, kuinka tämä voidaan tehdä. Haluaisin kiittää myös sitä, että te olette ottaneet äh, tämän äh, avoimuuskysymyksen esiin, samoin kuin vihreät ja GUE Gue erityisesti ottivat sen esiin. Tämä on tärkeää, senkin Tämä on tärkeää meidän kansallisvaltioittemme takia, koska menetämme erittäin paljon verotuloja, ihan kuten äh, slovelialainen edustaja sanoi, että tässä menetetään suuria rahoja. Ja tämä on ehkäpä mm, äh, esimerkiksi kehitysmaille vielä suurempi ongelma kuin meille. Yksi meille tärkeimmistä kysymyksistä liittyy komission ehdotuksessa siihen, että puhutaan aivan liian vähän avoimuudesta. Avoimuus on välttämätöntä. Avoimuudella haluamme sekä julkista avoimuutta, jossa suuri yleisö, lehdistö, juristat, kaikki voivat saada käsiinsä tätä materiaalia, mutta samoin myös se, että täytyisi olla suurempi määrä niitä yrityksiä, joiden täytyy maakohtaisesti äh, raportoida. Ja tässä äh, esimerkiksi tämä rahasumma, mistä puhutaan, on liian pieni. Äh, sen lisäksi tämän maakohtaisen raportoinnin täytyy olla avoin, sen täytyy olla globaali, niin että se menee kauemmaksi pitemmälle kuin EUn 28 jäsenvaltiota niin, että sillä olisi toivottu vaikutus. Yksi asia tulevaisuutta ajatellen, meidän on saatava aikaan lisää painostusta, jotta saisimme tehtyä tällaisen julkisen rekisterin, jossa yritykset joutuvat rekisteröimään. Tämä kävi ilmi nyt Panaman kohdalla. Merci, mon cher collègue. Alors, pour le Parlement Kiitoksia sitten Euroopan parlamentista Barbara Kappel e ryhmästä Kiitoksia, puheenjohtaja välttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuminen on tärkeää EU:ssa ja myöskin jäsenvaltioissa. Ja tavoitteemme pitää olla sama, eli se, että meillä on tehokasta verotusta, eli verot peritään siellä, missä voitot on tehty. Täytyy olla enemmän avoimuutta ja reilut kilpailuolosuhteet. Ja PK-yritykset maksavat keskimäärin 30 prosenttia veroa enemmän kuin ylikansalliset konsernit. Kansalliset budjetit kärsivät tästä aggressiivisesta verosuunnittelusta. Tämä on jopa 70 miljardia menetettyjä verotuloja vuodessa. Ja nyt nähdään, että hyvin suuri osa näistä varoista valuu veroparatiiseihin, kuten Panama-papereistakin on käynyt ilmi. OECDn BEPS-aloite on erittäin tärkeä askel, jotta voimme puuttua tähän tähän globaaliin haasteeseen. Ja tämä 15 kohdan toimintasuunnitelma kattaa kolme asiaa. Siellä on kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät yritysverotussopimuksiin. Siellä katsottu näitä porsanreikiä ja avoimuuden lisäämistä. 29 maata, kaikki jäsenvaltiot eu ovat sitoutuneet automaattisiin tietojenvaihtoihin, Panama ja Yhdysvallat nyt haluavat tämän Panama-skandaalin jälkeen ryhtyä vastaaviin toimiin. Ja sitten Euroopan komissio tammikuussa julkisti toimintapaketin, joka kohdistuu veronkiertoon. Siinä on näitä samoja tavoitteita. Ja viime viikolla saatiin kuulla avoimuusrekisteristä liittyen tähän maakohtaiseen raportointiin ylikansallisten yritysten osalta. Eli katsotaan veroja, joita on maksettu EUn ulkopuolella. Ja tällä hetkellä Euroopan parlamentissa käsitellään tätä asioita kahdessa mietinnössä, eli mitä tulee veronkierron torjumiseen ja avoimuuteen. Se liittyy juuri näiden ylikansallisten yritysten toimintaan, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Tämä koskee 6500 yritystä, jotka otetaan mukaan tähän maakohtaiseen raportointiin. Ja ECOFIN neuvosto myöskin maaliskuussa sopi siitä, että on sitova maakohtainen raportointi jäsenvaltioiden välillä vuodesta 2017 lähtien. Mutta tämä ei kuitenkaan riitä, vaan meillä pitäisi olla maailmanlaajuinen avoimuusrekisteri ja rekisteri myöskin taloudellisesta toiminnasta näiden yritysten takana. Ja sitten meillä on rahanpesu, direktiivi, ja EU-yritysten osalta tällainen rekisteri on jo suunnitteilta. Ja sitten tarvitaan mustaa listaa veroparatiiseista. Ja lisäksi meillä pitää olla sääntöjä. Ja meidän täytyy katsoa, millaista verotusta ja voittoa on tehty. Ja meillä pitää olla tietoja myöskin patenttikysymyksistä. Ja kansallisten parlamenttien edustajat, esimerkiksi Italian kollega puhui juuri tästä, eli meidän pitää tarkka, tarkemmin määritellä nämä asiat. Ja unkarilainen kollega myöskin puhui digitaalisista yrityksistä ja niiden verotuksesta. Nämäkin ovat tärkeitä asioita, joita on käsiteltävä. Kiitos. Merci, cher collègue. Alors, je... Kiitoksia. Sitten Tsekin tasavallan senaatista puheenvuoron saa edustaja Zednek. Děkuji za slovo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 tehokkaampaa verokohtelua koskien suuria yrityksiä. Tulemme keskustelemaan syvällisesti komission ehdotuksesta jatkossa, mutta yleisesti ottaen me tuemme toimia, joilla estetään veronkiertoa ja välttelyä yrityksissä, koska tämä vahingoittaa markkinoita, vähentää valtion tuloja ja haittaa kilpailua, mutta me haluaisimme ottaa esille, että suora verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Silti, jotta löydettäisiin tehokkaampi keino rahoittaa, verottaa yrityksiä EU-tasolla, niin se on kyllä toivottavaa toimintaa. Me olemme sitä mieltä, että komission ehdotuksissa on oikeita toimenpiteitä tarttua veron välttelyyn ja kiertoon. Ja puhutaan myös muista keinoista, joilla varoja häipyy Euroopasta. Monet ovat täällä aikaisemmissa ja niin ja näitä ottaneet esille. Haluaisimme ottaa sen, että ehdotuksessa ei mainita, kuinka nopeassa ajassa tämä pitäisi siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, niin ainakin sekin tapauksessa tämä vaatisi huomattavia lainsäädännöllisiä muutoksia. Tämän takia me haluaisimme pyytää, että aikaraja olisi 24 kuukautta. Me tuemme uutta strategiaa koskien tehokkaampaa verohallintoa, joka perustuu EU-valtioiden ja kolmansien maiden väliseen yhteistyöhön, ja me tuemme myös komission aloitetta parantaa yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kesken, että voidaan äh, tarttua veronkiertokysymyksiin. Ja niin kuin täällä on jo aiemmin sanottu, mekin olemme samaa mieltä siitä, että pitää luoda luettelo maista, jotka mahdollistavat veronkierron aggressiivisen verosuunnittelun kautta. Ja näin sitten äh, heik haitataan muita taloudellisia toimintoja, jotka, toimijoita, jotka ovat heikommassa asemassa. Mutta kuitenkin EU pitää painostaa kovasti näissä veroparatiisikysymyksissä ja mielestäni me voisimme hyötyä myös sellaista yritysluettelosta, jotka käyttävät tällaisia äh, suosituimmuusjärjestelmiä hyväkseen. Kiitos. Anna Gomes. Ja no sitten Euroopan parlamentista Anna Gomes. Yes, indeed. Uh, we... Niin, kyllä me tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja meidän Euroopan parlamentin yhdessä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa täytyy olla aktiivisempia jo ennalta käsin ja painostaa, että hallitukset ja toimielimet tekevät, mitä pitää tehdä. Ensinnäkin meidän täytyy saada valtava mustalista veroparatiiseista. CCCTB joka tämä maakohtainen raportointi täytyy saada käyttöön ja sen täytyy olla maailmanlaajuinen, koska muuten se ei toimi. Eikä se tule ratkaisemaan ongelmaa, jos me rajoitamme sen vain toimiin Euroopan alueella. Ja samoin tämä kysymys kynnyksestä. Ei sen pitäisi olla 750 miljoonaa, vaan huomattavasti matalampi, niin että voidaan varmistaa todellista valvontaa. Ratkaiseva kysymys on se, että julkisesti pääsisimme näihin keskusrekistereihin niin, että kaikki saavat tietää avoimesti, kuka on osakkeenomistaja näissä monikansallisissa yrityksissä. Me tiedämme, että tässä ei ole kysymys vain äh, veron kierrosta, vaan tässä on kysymys myös äh, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja jopa terrorismista. Me emme voi sallia tätä. Me äh, emme onnistu suojelemaan kansalaisiamme ja me annamme hallitustemme joutua kriminaalien intressien loukkuun. Eli tässä ei ole kysymys asiasta, joka voidaan hoitaa vain rahanpesudirektiivin kautta, ja sitäkin pitää jo tarkistaa, vaikkakaan direktiivi ei ole astunut edes voimaan. Nyt jo näemme, mitä porsaanreikiä siinä on. Siinä on porsaanreikiä, jotka palvelevat salailun ilmapiiriä, joka on niin vaarallista. tämä ei liity vain yrityksiin, vaan myös rahastoihin ja trusteihin. Ja kun me puhuimme rahanpesudirektiivistä, oli paljon Euroopan parlamentin jäseniä, jotka Äh, eivät halunneet, että trusteja otetaan mukaan, ja tämä oli nimenomaan Iso-Britannia. Ja tämä ei olekaan mikään sattuma. Iso-Britannian pitää nyt kyllä hoitaa asiat, joita tapahtuu siellä heidän alueillaan, oli se sitten Kanalin saarilla tai äh, itse Isossa Britanniassa. Tämä on erittäin tärkeää. Tapahtui Brexit sitten, eli ei, enkä minä sitä tietenkään halua, mutta Iso-Britannia on pakotettava hoitamaan koko se sekasotku, mitä siellä on käynnissä. Ja sen vuoksi minä pidänkin hyvänä näitä ää, ajatuksia, mitä te esititte. Panama-vuodon jäl, jälkiseurauksena. Eli pankkien täytyy myös Frans Mosekan ilmoittaa nämä Frans Mosekan, jotka ovat olleet sen kanssa tekemisissä – Joten entäs sitten, tämä oli vain numero neljä, neljänneksi suurin. Siellä on myös kolmas, toinen ja ensimmäinen. Tämä on tehtävä kaikille pankeille. Entä sitten omaisuuden omistus, omist, ilmoitusten julkaisut. Me tiedämme, että omistetaan kiinteistöjä ja omaisuutta Lontossa ja siellä ja täällä. Ja sitten vielä lopuksi täytyisi harmonisoida minimaalisella tasolla verotusta EU-ssa niin, että esimerkiksi Alankomathan äh, on esimerkiksi varsinainen veroparatiisi portugalilaisille. 16-20 äh, äh, pörssilistatusta yhtiöstä toimii Alankomaissa. Ja tällä tavalla äh, varastetaan rahaa muista maista ja me emme voi hyväksyä sitä. Eli me tarvitsemme CCCTB, eli yhteistä verotuspohjaa yrityksille. Ja sitten vielä seitsemäs asia. Meidän täytyy saada TTIP-sopimukseen luku ulkomaisille investoinnille, jossa on pakollinen BEPS. You don't want to simplify the negotiation. Et siis haluaa yksinkertaistaa näitä neuvotteluita. Sitten Timo Harakka, uusi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Äh, halusin tämän puheenvuoron osittain sen takia, että, että saan ilahduttaa suomalaisia tulkkeja niin, että he saavat kuulla tätä kaunista äidinkieltämme myös tässä salissa. Tärkeää on luonnollisestikin havaita se, että kansalliset päättäjät ovat eri ympäristössä kuin täällä Euroopan instituutioissa, ja siksi tämä tilaisuus on äärimmäisen arvokas, ja kiitos siitä. Yksi esimerkki on siitä, että Suomen hallitus on julkaissut EU-tavoitteensa. Ja siinä otetaan kantaa myös eurooppalaisiin verotoimiin, joita pidetään kauttaaltaan myönteisinä. Mutta kuitenkin tässä raportissa yhtä paljon tilaa vie huoli siitä, että nämä eurooppalaiset verotoimet eivät saa vaarantaa niin Euroopan kilpailukykyä kuin kansallistakaan kilpailukykyä. Ja nyt kyse on tietenkin sitten siitä, että miten tämä kilpailukyky nyt määritellään. Eikö tällä verukkeella voi torjua periaatteessa minkä tahansa uudistuksen? Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa, joka Suomessa on vielä ankarampi kuin muualla EU-alueella, on suuri kiusaus ää, äh, ajatella, että lyhyen tähtäimen menestykset, ää, äh, menetykset ää, äh, saattavat, saattavat ää, tulla päällimmäisiksi. Kansalaisten suuttumus aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa kohtaan perustuu epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen. Mutta tuntuu siltä, että meidän kannattaisi ehkä entistä enemmän korostaa reilun kilpailun ulottuvuutta tässä. Siis, että emme puhu lyhyen tähtäimen kilpailueduista, vaan puhumme keskitä pitkän tähtäimen kilpailuhyödyistä, jopa siitä, että kilpailu ylipäätään on mahdollista kansallisessa päätöksentekoympäristössä äh, yritykset ja niiden lyhyen tähtäimen etu äh, korostuu, ja niillä tietenkin on myöskin oma legitiimi intressinsä. Mutta yritykset toivovat ennen kaikkea verolainsäädännöltä ennakoitavuutta. Ja tämän täytyy tietenkin olla eurooppalaisen lainsäädännön keskeinen tavoite. Ilman ennakoitavuutta jo emme voi saada yrityksiä hyväksymään sitä, että tämä on kilpailun pitkän tähtäimen tai yleensä kilpailun olemassaolon kannalta välttämätöntä puuttua vahingolliseen verokilpailuun. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Lord Davis voi vastata kritiikkiin, jota on osoitettu Isolle Britannialle, ja sitten sen jälkeen Miguel Viegas. My Lord, olkaa Thank you, Mr. President. I Kiitoksia. En nyt halua toista puheenvuoroa, mutta olen kiitollinen kommenteista, joita kollegat tekevät. Mutta Questeltä haluaisin kysyä yhtä asiaa. Questhan on täällä tehnyt muistiin panoja näistä kommenteista. On hienoa, että hän tänään paikalla. Mutta kuten totesin, tämä pöytäkirja, joka liittyy direktiiviin ja tuloverotietojen paljastamiseen tietyissä yrityksissä. Ensimmäisellä sivulla tai sivulla 20 sanotaan, että tavoitteena on se, että on julkista tarkastelua siitä, missä verot on maksettu ja missä voittoa tehdään. Ja sanottuna, että tämä edellyttää se, että julkisesti paljastetaan nämä maksetut verot. Ja seuraavalla sivulla, kuten aikaisemmin totesin, kohdassa 1243, että nämä tiedot eivät ole julkisia kansalaisille. Ja kuten, siis onko tarkoitus, että nämä tiedot ovat kansalaisille nähtävillä vai ei? Ja mikä, mitä on Questin vastaus? Ja varmasti tavoitteena on, että tämä viranomaisten tiedossa, mutta entä sitten kansalaiset? Se on kuitenkin aika tärkeää, jotta he luottaisivat verojärjestelmään. Ja sidosryhmillä myöskin on oikeus saada nämä tiedot myöskin. Mon cher collègue, effectivement, monsieur... Kiitoksia. Quest tosiaankin oli pannut merkille tiettyjä täsmällisiä kysymyksiä, kuten se, jonka esitte, ja mitä kommentteja tuli esille. Ja kohta hän saa vastauspuheenvuoron. Ja viimeinen puhuja, Euroopan parlamentin edustaja Viekas. Eh, Kiitoksia. Halusin vain esittää muutaman ihan lyhyen kommentin. Ensinnäkin haluaisin kiittää tämän kokouksen järjestäjiä. Tämä on ollut todella tärkeä tapaaminen. Mutta meidän nähdäksemme avainkysymys, joka on tullut esille, on, onko poliittista tahtoa jatkaa todella tarttua tähän ongelmaan. Se on avainkysymys. Ja poliittinen tahto täytyy löytyä, tahtoa täytyy löytyä jäsenvaltiosta, koska tämä verotushan on edelleenkin jäsenvaltioiden määräysvallassa ja se on hyvä asia, mutta Onneksi nyt löytyy kuitenkin konsensusta. Emme me puhu veroprosenttien harmonisoinnista, siitä ei puhuta, vaan puhutaan periaatteista, joiden mukaisesti voittoja pitäisi verottaa siellä, missä voittoja syntyy. Ja luonnollisesti pitäisi verottaa sen mallin mukaisesti, jonka kussakin maassa on päätetty. Mutta kaikki asiat, jotka ovat liittyneet tähän viimeaikaiseen skandaaliin, ovat nostaneet esille kysymyksen, onko poliittista tahtoa todella edetä asioissa. On puhuttu siitä, että tässä rangaistaan jotenkin rahoitusjärjestelmää, mutta pankithan edelleenkin toimivat veroparatiisissa. Lähes jokaisella maalla on oma suosikki veroparatiisinsa. Mielestäni meidän pitäisi oikeastaan muuttaa kielenkäyttöä jos ajatellaan sanaa paratiisi, tulee joku eksotinen ihana maa mieleen, mutta kaikkein tärkeimmät veroparatiisit kyllä löytyvät ihan täältä EU-sta. Ja kansallisten hallituksen alaisuus toimivat. Joten onko poliittista tahtoa lopettaa veroparatiisien toiminta? Portugalin parlamentissa olemme puhuneet tästä ja haluaisimme lopettaa Madeiran erityisen verokohtelun, mutta parlamentti vain totesi, että no katsotaan nyt mitä tehdään, eikä mihinkään oikeastaan sitä ryhdyttykään. Olemmeko me todella tämän asian takana? Pyrimmekö tähän suureen tavoitteeseen vai ei? Tämä on kysymys. Poliittisia päätöksiä täytyy tehdä ja täällä on nyt sitten parlamentin jäseniä eri maista ja se on hyvä asia ja uskon, että tätä kautta voidaan rakentaa yhteisymmärrystä ja konsensusta ja ainakin välttää sellainen tilanne, missä jatkuvasti päätöksiä vain lykätään. Me aina vain odotamme, että naapurimaa ensin toimisi. Joten tällä kertaa meidän täytyy yrittää voittaa tällaiset esteet ja tarttua tähän tehtävään työhön. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat olleet mukana tässä monipuolisessa keskustelussa. Ja ennen kuin pääjohtaja saa vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen sitten yhteisesittelijät, niin itse haluaisin esittää muutaman huomion. Monet teistä korostivat ja me olimme todenneet tämän heti kokouksen alussa. Eli tämä on kysymys, joka kuuluu kansallisten parlamenttien toimivaltaan. Eli te, hyvät kollegat, olette niitä, joilla on viimeinen sana, ja me olemme täällä auttamassa teitä ja helpottamassa tätä keskustelua välillänne. Ja näin voitte ottaa huomioon eurooppalaisen ja kansainvälisen ulottuvuuden, kun teette näitä kansallisia valintoja. Ja näin saatte myöskin kaikki tarvitsemanne tiedot, erityisesti niitä, joita tulee EUn toimielimistä. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämänhetkisessä järjestelmässä on räikeitä epäkohtia. Monet mainitsivat, että keskimäärin, siis tämähän nyt tosiaan keskiarvo, eli että nämä pk-yritykset maksavat keskimäärin enemmän veroja kuin ylikansalliset yritykset. Ja Buteus esimerkiksi otti esiin sen, että pienimmissä maissa on erilaisia sääntöjä kuin suurissa. Eli onko maan koko merkittävä kriteeri? Ja väliaikaisessa valiokunnassa me on käsitelty näitä kysymyksiä, katsottu koko Eurooppaa ja monien maiden osalta on todettu, että on ihan perusteltua, että pienissä maissa on toimintamahdollisuuksia, joita suurissa ei ole. Tämä on nyt aika suuri kysymysmerkki EU-ssa, koska joissain suurissa maissa käytetään samoja metodeita, mikä on pieni maa, mikä on suuri maa. Jos on yli 10 miljoonaa asukasta, onko se pieni maa? Kun ajatellaan vaikka Maltaa tai Luxemburgia, en osaa sanoa. Eli onko tämä koko merkittävä kriteeri? No varmaan nyt on, ja tästä varmaan kaikki ovat samaa mieltä, että verokilpailu joka tapauksessa on väistämätöntä. Jotkut puolueet pitävät sitä hyvänä, toiset huonona. Mutta väistämätöntä se joka tapauksessa on. Mutta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti meidän täytyy varmistaa, että kilpailussa noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, joita noudatetaan yleensä kilpailussa kaikilla muillakin aloilla. Ja tällä hetkellä EU:ssa ja globaalisti verokysymyksissä, erityisesti yritysverotuksessa, siis nyt asiasta tänään puhutaan, niin siellä on hämärää, epäreilua kilpailua. Ei voida perustella tätä sillä, että jotkut valtiot haluavat verokysymyksissä hyötyä tilanteestaan verrattuna naapurivaltioihin. Kansalaiset eivät näistä tiedä, silloin näin voidaan tehdä, mutta sitten kun kansalaiset ovat asiasta perillä, niin tätä ei voida jatkaa. Ja nyt LuxLeaks ja Panama-paperien skandaalien jälkeen, no varmasti tulee vielä muita. Täytyy nyt ymmärtää, että nämä toimittajat, jotka ovat paljastaneet nämä skandaalit, niin kyseessähän on kymmeniä, kymmenistä toimittajista ympäri maailmaa, eli muita skandaaleita on vielä tulossa. Eli kansalaisten, kansalaiset eivät enää voi tue, tukea tiettyjä asioita. Aikaisemmin tukivat, koska he eivät tienneet niistä. Eli tämä asia kuuluu kansallisille parlamenteille. Me kaikki haluamme torjua epäoikeudenmukaisuutta – ja täytyy täsmentää, että pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja mikä on sitä verokilpailua, joka on avointa, oikeudenmukaista ja rehellistä. Kaikki haluavat avoimuutta, ja mehän kuulimme sen esimerkiksi, mitä edustaja Harakka totesi, eli se, millä tavalla tätä asiaa on toteutettu hyvin tiukalla tavalla Suomessa. Ja Panama-paperit ovat osoittaneet hyvin selkeästi, siis tämähän tiedettiin, mutta nyt meillä on sitten kohdin tuntuvia todisteita. Eli tietyillä oikeudenkäyttöalueilla on mahdollisuus luoda erilaisia monikerroksisia rakenteita ja lumeyrityksiä ja hyödyntää näitä trusteja, erilaisia tytäryhtiörakennelmia, jotka ovat mahdollisia tietyissä maissa, toisissa eivät, ja niiden verotus ja juridiset kysymykset niiden osalta ovat hyvin erilaisia. Joissain maissa ne ovat täysin avoimia, toisissa eivät ollenkaan. Eli tämäkin on selkeästi ala, jolla meidän täytyy mennä pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on tehty. Ja sitten, että olisi mustalista ja näitä alueita, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia, lievästi sanottuna. No kaikkihan tukevat tällaista luetteloa, mutta joillain on epäilyn aiheita ja on, san, on sanottu, että on ollut aikaisemminkin luetteloita, mutta niiden pohjalta ei ole tehty mitään. No ehkä Quest kohta sitten kertoo, miten Euroopan komissio, jonka pitää sopia tästä ensin OECDn kanssa, eli millä tavalla komissio voisi sitten saada jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että meillä pitäisi olla sitten tämä sama luettelo ja sitten tehdä siitä johtopäätöksiä. Sitten Lordi Davis esitti kysymyksen ja Joyha muistutti, että olemme työstäneet tätä kysymystä jo aikaisemmin, mutta mitään selkeitä vastauksia ei vielä ole saatu. Eli mikä on ero veron välttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun välillä? Veron kierto tietysti on laitonta. Siitä on olemassa ihan selkeä määritelmä ja selkeät seuraamukset. Janko. juridisesti mahdollista tehdä ero veronkierron ja veron välttelyn välille. Siihen on vaikea vastata täsmällisesti, mutta ehkä komissio osaa tähän sitten vastata. No sitten erilaisia kantoja on tullut esille, mitä tulee veropohjan harmonisointiin. Eli, eli tämä CCCTB tai CCCTB. Nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Euroopan komissio haluaa tehdä ensin ehdotuksia siitä, että tämä veropohja määritellään yhteisesti, ja jos siitä saadaan aikaa sopu, niin sitten tämä yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja tulee käsiteltäväksi. Eli pohja on sama, mutta verotaso on eri. Ja sitten täytyy muistaa kysymys, missä ylikansallisen yrityksen verot kannetaan periaatteena pitäisi olla se, että verot peritään siellä, missä on toimintaa, mutta mehän tiedämme, että toiminnan määritelmä on sitten hankala kysymys. OECDn mukaisesti on yhdistetty voitot, liikevaihto, henkilöstö kysymykset, mutta sitten on ylikansallisia yrityksiä, jotka ovat järjestäneet toimintansa niin, että tietyt tytäryhtiöt, jotka eivät ole mitään postilaatikoyrityksiä, vaan ihan todellisia yrityksiä, joissa on satoja tai tuhansia työntekijöitä, niin rakenteellisesti sieltä ei tule voittoja. Eli eikö sitten makseta myöskään veroja. Ja sitten on valtavia ongelmia, joista monet puhuivat. Eli uusi ongelma. Eli nämä digitaaliset foorumit, digitaalinen talous. Ja digitaalinen talous, jolloin todellinen rikkaus liittyy tietoihin, mutta joita tällä hetkellä ei veroteta suhteessa tästä maasta tuleviin tietoihin. Ja lisäksi voitot, niitä ei ole raportoitu näiden tietojen osalta. Eli digitaalinen talous on nyt täysin uusi tilanne. Se on kirjanpito-ongelma, lisäarvo, määritelmäongelma ja myöskin verotusongelma. Mutta ensin täytyy kuunnella taloustieteilijöitä ja sitten kun he ovat tehneet analyysejä digitaalisen talouden lisäarvosta, niin sitten voidaan katsoa, millaisia seuraamuksia sillä on veroviranomaisille? Onko kyse ainoastaan välillisestä verotuksesta, jotka puhuvat arvonlisäverosta, vai onko tässä myöskin suoraa verotusta tai jotain leimaveroja tai muuta verotuksen muotoa? Ja kommentteja tuli myöskin liittyen järjestelmän hitauteen mitä tulee jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon. Ja vuosien varrellahan on tehty paljon sopimuksia kahdenvälisesti tai sitten EUn sisällä. Ja viime vuodesta lähtien meillähän on ollut direktiivi, joka on tehnyt pakolliseksi tietojenvaihdon veropäätöksistä. Ja tähän mennessä tietojen vaihto on ollut hiukan hidasta. Sitten nämä web-suositukset ja niiden täytäntöönpano. Pitääkö niistä pitää kiinni? Vai pitäisikö mennä pidemmälle, niin kuin komissio on ehdottanut? Eli tässä on ollut näitä switch over-ehdotuksia. Siihen liittyy tietysti hankalia kysymyksiä. Ja sitten Emme ole ainoita maailmassa. Ja tästä syystä, sanon tämän nyt uudelleen, me toimimme OECDn kanssa ja me tapaamme muiden parlamenttien edustajia maailmasta OECDn tiloissa Pariisissa toukokuussa. Ja toukokuun puolessa välissä sitten Taksan valiokunnan valtuuskunta lähtee Washingtoniin tapaamaan valtiovarainministeriötä siellä ja Yhdysvaltojen kongressia. Ja Yhdysvaltojen kongressi ei ollut ollenkaan kiinnostunut tästä vielä muutama kuukausi sitten. Mehän olemme yrittäneet olla heihin yhteydessä ja meille sanottiin, että tämä ei meille kuulu. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Ja amerikkalaisilla on nyt tämä uusi suunnitelma. Eli Pfizerin pääkonttori ollaan siirtämässä Irlantiin. Ja tämä on aiheuttanut paljon keskustelua Yhdysvalloissa. Ja nyt sitten tämä asia on esillä Yhdysvaltojen presidentin vaalikampanjassa. Ja liittovaltion hallitus on ilmoittanut tietystä toimista, jotka rankaisevat tällaisista toimista, ja varmaankaan Pfizer ei sitten pysty toteuttamaan tätä hanketta. Ja tämä, mikä meitä kiinnostaa, sekä edustajanhuone että senaatti ovat käsitelleet tätä asiaa ja ovat järjestäneet kuulemisia ja seuraavat nyt hyvin tarkkaan, millaisia ehdotuksia OECD tulee. Eli me nyt hyödynnämme tätä tilannetta ja tapaamme yhdysvaltalaisia kollegoita ja esittelemme heille Euroopan parlamentin kannat, jotta voimme olla varmoja, että jos kaikissa maissa toteutetaan OECDn suosituksia ja sitten komission suosituksia, jotka liittyvät ainoastaan EU-hun, niin emme ole naiveja Se ei vaaranna kilpailukykyämme muihin nähden, vaan päinvastoin, kun on lisää selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta, niin se vahvistaa kilpailukykyämme. No niin, eli päivittäjä Quest, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän tästä kiinnostavasta keskustelusta, hyvistä kommenteista. Ehkä yritän ryhmitellä kommenttini kolmeen ryhmään ja tartun joihinkin kysymyksiin, joita näistä aiheista tuli. Millaista toimintaa tarvitaan, minkä tasossa toimintaa ja ehkä miten tämä vaikuttaisi joihinkin talouksiin. Toiminnan tarve, tämä keskustelu kyllä osoitti eri tavoin, kuinka tärkeää toiminta tällä saralla on, jos haluamme tehokkaasti tarttua ongelman veropohjan pundaremiseen ja tulojen menetyksiin. Ja puhuttiin tietysti tehokkaasta verotuksesta, veroprosenteista, kannoista, pohjista. Oli todella kiinnostava keskustelu, jos liitän tämän kaiken erityyppisiin ehdotuksiin joita olemme tehneet, jotta ratkaistaisiin näitä ongelmia, niin ensimmäiset, ensimmäinen ryhmä ehdotukset liittyvät tähän verotuksen kierron vastaiseen pakettiin, joilla pyritään juuri tarttumaan näihin, niin näihin ongelmiin. Niin ehkä voin nyt puhua näistä eri määritelmistä myös. En ole ihan varma, saanko tämän juristi ihan vedenpäteväksi, mutta tämä työhän jatkuu. Toisaalta on veron kierto. Kaikki olemme sanoneet, että tämä on laitonta toimintaa. Ja sitten kun keskustellaan enemmän, mitä veron välttäminen on, mitä on aggressiivinen verosuunnittelu ja niin edelleen, ja miten niihin tartutaan. Ja se onkin koko keskustelun ylintä ydinaluetta, koska on selvää, että jonkun tyyppinen veron kierto voisi olla laillistakin, kaikki, jos neutraalilla tavalla hyötyy järjestelyt, jotka ovat olemassa, kun pyritään kannustamaan vaikka investointeihin, niin eihän siinä ole mitään väärin, väärin, jos se on avointa ja kaikki voivat tällaista toimintaa harjoittaa, mutta sitten voidaan mennä tällaiselle harmaalle alueelle, ja tämä pitää määritellä niin, että tavallaan pyritään hyötymään näistä teknisistä seikoista, porsanreista, joita sääntelyssä on, ja käyttää niitä hyväksi sellaisella tavalla, joka voi tulla mm, kielteiseksi ja aggressiivinen verosuunnittelu on todella sofistikoitunut tapa toimia tällä tavalla. Silloin aktiivisesti siis hyväksi käyttää joko lainsäädännön porsanreikiä tai vältetään kaksoisverotusta tai kaksois- ei-verotusmahdollisuuksia ja näitä sitten käytetään oman edun vuoksi. Ja tämä vie sitten eteenpäin keskustelemaan oikeudenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä, koska tietenkin me tässä pyrimme varmistamaan sen, että verotus on oikeudenmukaista tehokasta ja kilpailukyky varmistetaan eri toimijoiden kesken ja yhtäläiset mahdollisuudet toimia. Joten minulle kyse on siitä, että vältetään näitä porsaanreikiä ja liiallista monimutkaisuutta, jota voidaan käyttää hyväksi ja näin välttää reilu verotus, eikä makseta vaikka pitäisi maksaa. Ja myös tässä keskustelussa tuli esille, kuinka tärkeä tiedonvaihto on ja avoimuus. Ja on, oli hyvä kuulla, että tukea löytyi eri ehdotuksin, joita nyt on jo tehty tai joita ollaan hyväksymässä tiedonvaihdon yhteydessä. Pitäisi jo huomata, että meillä jo on olemassa järjestelyjä automaattiselle vero päätösten tiedonvaihdolla hyväksyttiin viime vuonna. Meillä on poliittinen yhteisymmärrys siitä, että vaihdetaan tietoja maa kohtaisesti veroviranomaisten kesken. Tämä ei ole kylläkään julkista, vaan tämä tapahtuu veroviranomaisten kesken ja viime viikolla tuli ehdotus maakohtaisesta raportoinnista, joka on julkista, tai sen on tarkoitus olla julkista, joten minun täytyy tarkastella tätä sanamuoto, johon Lord Davis viittasi, mutta tässä ainakin tarkoituksen todellakin on, että nämä tiedot olisivat julkisia. Ymmärrän kyllä, että tästä voidaan paljonkin keskustella kynnyksistä ja toimialasta tässä ehdotuksessa on ihan normaalia nyt kun tämä komission ehdotus on tullut ja sitten käsitellään poliittisesti. Se on osa tätä keskusteluprosessia, joka meidän täytyy käydä, jotta varmistamme sen, että oikea tasapaino löytyy, kun hyväksytään tätä komission ehdotusta. Mutta on kuitenkin hyvä nähdä, kuinka vahvaa tukea kaikista piireistä on tullut sille, että avoimuus on asianmukaisella tasolla ja EU toimii oikealla tavalla, jota sovel, kun sovelletaan käytännössä näitä kansainvälisiä sopimuksia, olemme tähän sitoutuneita myös. Samoin keskustellaan paljon näistä mustista listoista kysymyskin kuului. Toim- ne eivät ole aikaisemmin toimineet, tulisivat ne nyt toimimaan. Ja mielestäni tämä on kyllä aika hankala juttu. Ja olette varmasti jo nähneet, että kun teimme ehdotuksen tästä asiasta jo tammikuussa, yritimme vahvistaa sitä tapaa, jolla voimme varmistaa, että edistämme hyvää verotuksesta hallintotapaa globaalisti niin yritystasolla ja jos välttämätöntä luetteloidaan sitten yrityksiä ja maita, jotka eivät tee yhteistyötä, mutta tässä nyt on tehty selkeä linkki tämän tammikuun ehdotuksen ja julkisen maakohtaisen raportointiehdotuksen välillä, joka tuli siis viime viikolla. Näin pyrimme varmistamaan, että avoimuus on vieläkin suuremmalla tasolla koskien näitä oikeusalueita, jotka nyt luetteloidaan. Meidän täytyy varmistaa nämä kaksi asiaa ja varmistaa, että meillä on käytössä kunnollinen listausjärjestelmä sitten kun direktiivi hyväksytään, mutta poliittinen tahto mielestäni kyllä nyt on olemassa, jotta näin voidaan todellakin toimia. Me yritämme siis kovasti, jotta nämä kaksi prosessia toteutuisivat yhdessä. En osaa keskeyttää. Millainen sanktio tuli siitä, siis varmaan komissio ehdottaa jotain yhteisiä sanktioita, eli oikeudenkäyttöalueet, jotka ovat mustalla listalla. Niillä on tietysti huono maine, mutta se ei riitä et pratique du fait d'être... Eli millaisia käytännön seuraamuksia on sillä, että on mustalla listalla? Oui, äh, Lyhyt vastaus tähän on, että Tämä prosessi, jota olemme ehdottaneet tätä varten, on, että keskustellaan Code of Conduct yhteisen säännöjen ryhmässä ja meitä, mitkä maat pitäisi panna tähän luetteloon ja sitten sovitaan tässä työryhmässä jäsenvaltioiden kesken, mitä seuraamuksia tästä syntyisi. Siis tavallaan emme ole vielä päässeet tähän vaiheeseen prosessiin. Ensimmäinen vastaus siis oikeastaan on, että ensimmäinen sanktio on tällainen julkinen moite, joka näkyy tässä, tässä listauksessa. Tämä näkyy jo tämänhetkisistä listoista joita on olemassa. Ja sehän on aika tehokasta, koska voimme nähdä, että ne maat, jotka on pantu tähän luetteloon, todellakin haluavat päästä pois tästä luettelosta. Joten kaikki, kaikki tietysti eivät ole mukana luettelossa, jotkut ovat, jotkut eivät. Ja tämä on yksi aspekti. Meidän pitää päästä siihen vaiheeseen, että voimme määritellä, mitä seuraamuksia haluamme EU-tasolla ja sen ottaen huomioon myös toisellisuusperiaatteen. Tämä on itse asiassa osa tätä prosessia ja ehdotusta, jonka olemme tehneet, että yhdessä mietimme jäsenvaltioiden kanssa, parlamenttien kanssa, miten tämä kaikki määritellään. Jos vaikka päätetään, että pankki, jolla on tytäryhtiö, veroparatiisissa ja joka on tehnyt tai on tehnyt bisneksiä veroparatiisin kanssa, niin että sillä ei olisi enää oikeutta toimia Euroopassa. Eikö se olisi yksinkertaista? C'est des dispositions assez brutales que le Congrès des États-Unis n'hésite pas. Yhdysvaltojen kongressi on tehnyt tällaisia päätöksiä ja soveltanut omiin pankkeihinsa silloin, kun ne tekevät liiketoimia yritysten kanssa, jotka ovat jostain syystä mustalla listalla. Eli tämä nyt siis ihan teoriaa vielä. Emme halua pysyä tietenkään vain teorian tasolla. Ensimmäinen tavoite on varmistaa, että me edistämme hyvää verohallintotapaa ja ratkaisemme ongelmia paikan päällä, jotta ei tarvitse luettelua näitä lainkäyttöalueita ollenkaan. Jos ei näitä tarvitse tehdä, silloin tarvitaan tehokas listausjärjestelmä, joka saa julkiset kohdevalot kohdistumaan näihin tahoihin, jotta varmistetaan se, että ne todellakin tekevät, mitä pitäkin tehdä, tai ongelmista päästään. Ja tämä kattaa myös seuraamukset. Mutta seuraamuksista voidaan käsitellä vasta toisensuusperiaatteen jälkeen, ja tämä kuuluu jäsenvaltioille, ja tämä on osa näitä haasteista, jotka liittyvät työhön, jota tehdään Euroopan tasolla, globaalitasolla ja myös kansallisella tasolla kaikilla samaan aikaan jossain määrin. Sitten vielä yksi asia, kilpailukykykysymys. Minun mielestäni tässä asiassa on todella tärkeää, että varmistamme sen, kun näitä ehdotuksia tehdään, niin suojellaan samalla kilpailukykyä. Ja tämä saa minut sitten seuraavaan asiaan. Pitäisikö meidän yksinkertaisesti seurata BEPS, toimintasuunnitelmaa tai tehdä tällainen puhdas BEPS-ehdotus ja sitten tällainen BEPS Plus jatkoehdotus. ehdotus erikseen. Mielestäni me halusimme ottaa tällaisen, tehdä tällaisen kokovaltaisen ehdotuksen, joka täytäntöönpanee BEPSiä integroidulla tavalla, mutta ottaa huomioon myös erityispiirteet sisämarkkinoista. Ja olisi ehkä järkevämpää toimia yhden ainoan ehdotuksen muodossa, niin kuin tammikuussa teimme. Olemme edistyneet aika paljon tältä pohjalta, näyttäisi siltä, mutta loppujen lopuksi päätös siitä, pidetäänkö nämä kaikki asiat yhdessä direktiivissä, niin kuin olemme ehdottaneet, vai erotetaanko ne kahteen eri ehdotukseen, niin kuin jotkut puhujat ovat täällä ehdottaneet. Tämä asia loppujen lopuksi kuuluu sitten poliittiselle tasolle. Siellä pitää tämä päätös tehdä asiasta. Ja tällä hetkellä sitä juuri sitten keskustellaan Alankomaiden puheenjohtajuuden aikana. Ja he ilmeisesti pyrkivät päätökseen toukokuussa, mutta minä kovasti toivon, että tavalla tai toisella varmistamme, että kaikki ehdotuksen eri aspektit hyväksytään, koska ne ovat kaikki relevantteja ja tärkeitä, kun taistellaan veron kiertoa ja välttelyä vastaan. Nyt taisin käydä läpi suurimman osan asioista, jotka halusitte minun käyvän läpi, ja jos en, niin varmasti huomautatte siitä. Kiitos. Ja sitten koordinaat yhteisesittelijämme. Jeppe Kofod, ole hyvä. Uh, thank you also. Kiitos uh, puheenjohtaja ja kiitokset kollegoille erinomaisesta keskustelusta tänä iltapäivänä. Tämä osoittaa meille, että me tarvitsemme enemmän keskustelua, tämä tämänpäiväinen tapaaminen. Ja koko tämä konsepti, josta me puhumme, mitä on verosuunnittelu, mitä on uh, vero, välttely, ja mikä äh, on, mitä se on esimerkiksi yrityksille, mikä on houkuttelevaa yrityksille ja niin edelleen. Eli meillä on hyvin paljon nyt tällaisia avainsanoja, joista meidän täytyy puhua. Kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy saada Euroopan unioni ensin kuntoon. 28 jäsenvaltiota. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on yhtäläiset olosuhteet yrityksille, jotka toimivat meidän markkinoillamme, että niillä on samat säännöt ja että emme tavallaan varasta toistemme verotuloja. Koska se on provokaatio. Se on, se on, se on provokaatio, joka heikentää meidän veronmaksajiamme ja heikentää myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Se on provokaatio myös tavallisille veronmaksajille, samoin kuin PK-yrityksille. He maksavat yhä vielä 30 prosenttia enemmän kuin monikansalliset yritykset. Se tuhoaa työpaikkoja ja se tuhoaa myös yrittäjyyshenkeä Euroopassa ja samoin kuin uusien yritysten kehittämistä ja perustamista. Joten meidän täytyy nyt saada ensin omat nurkat kuntoon. Ja olen nyt iloinen siitä, että verotietoja vaihdetaan automaattisesti jäsenvaltioiden kesken. Mutta meillä on kyllä yhä vielä jäsenvaltioita, joissa on erilaisia äh, verojärjestelmiä, äh, joita voidaan, jotka voivat tukea tällaista aggressiivista verosuunnittelua. Esimerkiksi tämä patent box äh, on hyvin tärkeä asia. Siinä nähdään suuria eroja unionissa jäsenvaltioiden kesken. Eli tekemistä on paljon, en nyt tässä lähde luetteloimaan kaikkea. Mutta me olemme kaukana maaliviivasta. Toisekseen me olemme osa globaalia maailmaa, jossa myös pääoma ja investoinnit ovat vapaita. Monet ovat täällä sanoneet, että jos katsotaan, mitä USAssa puhutaan yritysverotuksesta, minusta hämmästyttävää on äh, triljoonia USAn yhtiö äh, verovarroja, joita kelluu täällä, siellä, täällä. Kun Obama sanoi, että ehkäpä kysymys ei ole laittomasta veronkierrosta tai veronvälttelystä, mutta verot eivät ole, säännöt eivät ole samat. Kuten komissio sanoi, me olemme jo nähneet lainsäädännössä porsaanreikiä, jotka on tukittava parlamenttien kesken ja Euroopan tasolla. Ja esimerkiksi tämä omistajuus ei ainoastaan avoimuus ole tärkeää, vaan myös se, että mitä me näemme esimerkiksi näistä Panaman papereista, on, että rakennelmat ovat hyvin monimutkaisia ja sitten näiden monimutkaisten rakennelmien takaa ehkä saattaa tunnistaa, identifioida kuka on jonkin trustin äh, puheenjohtaja tai jotain, mutta kukaan ei lähde siihen sen vuoksi, että se on niin hankalaa. Eli sen vuoksi näiden sääntöjen täytyy myös olla yksinkertaiset. Ja mitä tulee maakohtaiseen raportointiin, sitä me olemme puhuneet tässä parlamentissa paljon. Ja minulle sääntöjen yksinkertaisuus äh, tarkoittaa sitä, että käytetään samoja standardeja kaikille monikansallisille yrityksille. Eli kun meillä on nyt säännöt äh, finanssisektorille ja pankeille, maakohtaiset äh, raportoinnit, äh, niin silloin sitä pitäisi käyttää myös muihin monikansallisiin yrityksiin. Mutta tämä on keskustelu, joka on käynnissä ja varmasti voimme tukea toisiamme tässä. Sitten kun kuuntelin tämän päivästä keskustelua, niin olen kovin iloinen siitä, että täällä näytettiin tukevan hyvin paljon komission veronkierron vastaista pakettia. Se on kulmakivi tälle työlle. Ja EUn pitäisikin ottaa johtokäsiinsä maailmanlaajuisella tasolla sekä OECDssä että G20. On myös tärkeää nyt, kun Cameron on tehnyt diilin omalla alueellaan Isossa Britanniassa, ja Iso-Britanniahan on yksi alue, jossa on aika lailla no, verokiertoa tai verovälttelyä, kumpaa termiä nyt haluaa käyttää. Mutta se, että, että Cameron on nyt äh, ottanut käyttöön tällaisen oikeudellisen äh, järjestelmän, ja se pitäisi olla joka paikassa, koko unionissa. Me tarvitsemme jonkin yhtäläisen järjestelmän 28 jäsenvaltiossa. Tai jos veronimarnomaiset automaattisesti saavat kaiken informaation tai he keräävät sitä, se pitäisi automaattisesti jakaa kaikille maille välittömästi. Esimerkiksi Swissleaksissa me näimme tämän joidenkin maiden veroviranomaisten on vaikea saada käsinsä informaatiota, joka koskee heidän maansa kansalaisia toisessa maassa. Mutta tämä osoittaa minulle kuitenkin sen, että työ on kaikkea muuta kuin tehty, mutta tämä on nyt eh, tärkeässä vaiheessa ja tämä on hyvä hetki, mutta matkaa riittää vielä. Eh, viime viikko oli Panama-paljastusten viikko ja jo nyt me saamme viestejä eh, ihmisiltä, ainakin minä saan, että, että hienoa, että tästä nousi meteli mutta nyt on jotain hiljaista Panaman papereista. Meillä on kaikilla yhteinen vastuu jatkaa julkista keskustelua tästä asiasta. Ei ainoastaan täällä Euroopan parlamentissa. Toki tämä oli todella hieno, se on hyvä, mutta se, että parlamentaarikot kaikki pitäisivät tämän esityslistalla korkealla paikalla. Koska Panama paperit, Panama-paljastukset, tai nyt ihmisellä sanoo olo, että paljastukset tehtiin, keskustelu käytiin ja mitä ei tapahtunut. Eli meidän täytyy nyt pitää se elävänä tämä keskustelu ja meidän täytyy liikkua nopeasti eteenpäin, meidän täytyy toimia nopeasti, ehkäpä hieman nopeammin kuin normaalisti, mutta kiitokset tämänpäiväisestä keskustelusta. Mikael. Kiitos tämän Mikael. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin lisätä vain kolme asiaa Ensinnäkin sain vaikutelman, että kollegat kansallisista parlamenteista arvostivat tätä mahdollisuutta käydä keskustelua täällä. Ja yhteisesittelijänä haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien edustajia siitä, että tulitte Brysselin asti keskustelemaan kanssamme näistä asioista. Ja sitten toiseksi paljon kommentteja tehtiin näiden ajatusten tueksi, jotka ovat esityslistalla. Ranskan ja Puolan kollegat esimerkiksi tukivat tätä CCCTBtä. Sehän on yksi näitä kaikkein tärkeimpiä hankkeita, kun ajatellaan Euroopan parlamenttia. Enemmän avoimuutta halutaan yleisesti. Ja se on tosiaan yksi tärkeimpiä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, ja lainsäädäntö on nyt täytäntöön pantavana. Ja kolmanneksi on eroja sen välillä, pitäisikö meillä olla toimintavaltuuksia EU:n tasolla vai pitäisikö ne pitää jäsenvaltioiden tasolla. Ehdottaisin, ettei nyt luoda mitään ristiriitoja näissä kysymyksissä, koska minun osaltani toisena yhteisesittelijänä. Yksi suuri löydös oli se, että ongelma, jota nyt käsitellään, on sellainen, joka vahingoittaa jäsenvaltioita. Eli kun se ratkaistaan, niin siitä on etua jäsenvaltioille itselleen, mutta tietenkään nämä jäsenvaltiot eivät siihen yksin pysty. Eli pitää olla kansainvälistä yhteistyötä. Ja siksi on hyvä, että OECD ja G20-ryhmä ovat alkaneet käsitellä näitä kysymyksiä, mutta myöskin Euroopan unionin täytyy olla keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan näitä ongelmia. Erityisesti jos muistamme sen, että meillä on yhteismarkkinat EU:ssa ja vapaat pääomaliikkeet. Ja siinä mielessä on ihan perusteltua, että jäsenvaltiot komission ja parlamentin kanssa löytävät yhteisen lähestymistavan ja että meillä on sitten sitovat lailliset puitteet, jotta voimme estää veron välttelyä ja veron kiertoa. Kiitos. Très bien, je vous remercie. Donc je... Kiitoksia. No niin, nyt on tehty hyvää työtä. Ja tämän ensimmäisen keskustelun pohjalta jatkamme työtämme. Eli ne, jotka pääsette Pariisiin toinen toukokuuta tähän toiseen parlamenttien väliseen konferenssiin, EUn lisäksi siellä on sitten edustajia kymmenistä kansallisista parlamenteista kaikilta mantereilta. Ja sitten väliaikaisen taksivaliokunnan työ päättyy sitten suosituksiin, jotka hyväksytään Euroopan parlamentissa heinäkuussa. Ja parlamentti on päättänyt sitten toisesta valiokunnasta, tutkintavaliokunnasta, joka käsittelee näitä Panama-paperien esiin tuomia ongelmia. Ja kuten Dijsenberg muistutti, puheenjohtaja valtio Alankomaat on ottanut tavoitteekseen saada aikaan poliittisen sopimuksen koko paketista, joka liittyy veropohjan rapautumisen torjumiseen. Ja tiedoksi vielä kansallisille parlamenteille. Eli omassa valiokunnassani, eli talous- ja rahasioiden valiokunnassa – laadimme valiokunta-aloitteesta mietintöä, joka liittyy arvonlisäveropetoksiin. ALV-kysymykset ovat hyvin suuri ongelma kaikille kansallisille talousarvioille, koska meillähän on nyt todellista järjestettyä peto, järjestettyjä petoksia monissa maissa. Ja se on kuitenkin ainoa vero, joka on harmonisoitu. Ja perustaja valtioissahan tämä vero on ollut harmonisoitu 40 vuoden ajan, mutta 40 vuoden ajan on ollut näitä petosongelmia ja karuselleja, joihin ei ole pystytty kunnolla puuttumaan. Eli kiitoksia vielä, että olitte mukana hyvää kotimatkaa ja toivottavasti näemme sitten pian näiden ja muiden asioiden osalta. Kokous päättyy ja me jatkamme tässä kokoussalissa koordinaattorien kesken ja lisäksi esittelyiden varjoesittelyiden kanssa. Ja meillä on kuulemistilaisuus, joka liittyy Kaimansaarien tilanteeseen. Kokous päättyy.